Ja meine sehr geehrten Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Voimme joskaksi nyt aloittaa jo tämän iltapäivän kokouksen. Kysymys on eh, tutkimuksen esittelystä eh, zum Straßenverkehr in der Ära der neuen Technologien. Itseohjautuvista autoista ja uudesta teknologiasta. Ja meillä oli neuvoston kokous äskettäin Amsterdamissa, jossa puhuttiin itseohjautuvista autoista – Joten siinä mielessä me olemme nyt täällä parlamentissa todellakin ajan tasalla. Toivotan tervetulleeksi äh, asian esittelijät, jotka esittelevät tämän selvityksen aluksi, mutta niin, aluksi siis tämä selvitys esitellään, eli isovat autot, tieliikenteen tulevaisuus. Roberta Fessoni ja Steve Davis Cleave esittelevät tämän meille. Olkaa hyvä. Okay. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani esitellä teille tänään tutkimustuloksemme itseohjautuvista ajoneuvoista. No, meillä oli erittäin vaikea tehtävä edessämme. Tutkimuksessamme me selvisimme esimerkiksi itseohjautuvien ajoneuvojen luokittelua. Se oli helppoa. Me tutkimme myös äh, käynnissä olevia hankkeita ja tutkintahankkeita niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Tämäkin oli helppoa. Meille Meitä on pyydetty käsittelemään hankalia aiheita, jotka liittyvät näiden teknologioiden tulevien kehityskulkuihin, samoin kuin mahdollisia vaikutuksia, joita näillä itseohjautuvilla autoilla on yksilöihin ja laajemmin yhteiskuntiin. Täm, samoin meiltä pyydettiin suosituksia tulevia toimia varten tällä alalla. Alussa keskityn näihin itseohjautuvien autoihin. Ne, jotka tuntevat tämän aiheen, tietävät, että tässä on selkeä ero kommunikoivien autojen ja itseohjautuvien autojen välillä. Mutta kun puhutaan mahdollisista vaikutuksista tai identifioidaan liikenteen tulevaisuutta, nämä kaksi konseptia, kommunikoivat autot ja autojen automaatio, nämä ovat eri asioita. Kommunikoiva auto tarkoittaa sitä, miten se on yhteydessä liikennejärjestelyihin ja niin edelleen. Nämä käsitteet ovat siis erilaisia, mutta niiden täytyy kulkea käsi kädessä monissa olosuhteissa, eritoten silloin, jos halutaan tutkia mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Tässä kalvolla näette, tämä on Amsterdamin julkilausumasta. Meillä on myös tutkimuksessa omat kuviot näistä, mutta halusin esitellä teille kaikista viimeisimmän kuvan asiasta. Tässä kalvossa esitellään teille luokittelut niin ajoneuvojen automaatiosta kuin sitä, mitä käytetään kommunikoivien autojen osalta, eli autojen yhteyksistä tieliikennejärjestelyjen kanssa. Me olemme identifioineet eri teknologiat, joita tällä hetkellä kehitellään tai jotka ovat jo markkinoilla – ajatellen automaation eri tasoja. Valitettavasti tänä päivänä minulla ei ole aikaa mennä tur- yksityiskohtiin, mutta mielestäni on hyvä keskustelua varten tuoda esille se, että täysi itseohjautuvuus on vain tuollainen lopputavoite prosessissa, jossa on eri vaiheita automaation osalta, joten näette tuolla ö, kalvon alaosassa viisi eri vaihetta ja tuolla korkeimmalla tasolla on tuo täysi automaatio. On hyvä pitää mielessä myös se, että tässä voidaan vetää viiva tasojen kolme ja neljä välille tässä automaatiossa, koska kaikki teknologiat, joita tällä hetkellä käytetään tai joita kehitetään ensimmäiselle kolmelle automaation tasolle, ne ovat kuskikeskeisiä, eli niiden tavoitteena, niiden tarkoituksena on tukea auton kuljettajaa ja parantaa ajoneuvon turvallisuutta. Sitten kun mennään tasolle neljä, niin mennään aivan eri puitteisiin, eri konseptiin. Ja siellä ajoneuvon pitäisi toimia itsenäisesti. Tutkimuksessa me tarkastelimme eri hankkeita ja projekteja, hankkeita ja tutkimuksia, joita tällä hetkellä toteutetaan. Ja monissa näistä on Euroopan unionin komissio mukana. Olemme tarkastelleet myös eri toimijoita, jotka näette tässä kalvolla. Nämä osallistujat ovat mukana tämänhetkisissä hankkeissa. Tässä on paljon erilaisia järjestöjä kun tarkasteltiin sitä, mitä nyt tapahtuu, me tutkimme Euroopan unionia, Yhdysvaltoja ja Japania. Yritimme, yritimme myös luokitella sitä, mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä ja tunnistimme kaksi lähestymistapaa ainakin yksityisautojen osalta. Huomasimme, että suurin osa tästä automaatioteollisuudesta, mutta myös muut toimijat käyttävät sellaista lähestymistapaa, jonka olemme nimenneet tällaiseksi kehityslähestymistavaksi. Eli ajoneuvojen automaatio on progressiivinen prosessi, jossa täysiautomaatio on vain viimeinen askel. Toisaalta sitten on sellaisia järjestöjä ja yhteisöjä, jotka ovat mukana tällä alalla, ja niillä on erilainen lähestymistapa. Sitä kutsumme sitten vallankumoukselliseksi lähestymistavaksi. Nämä järjestö Nämä järjestöt eivät ole kiinnostuneita noista alemmista automaation tasoista, vaan vasta neljännestä eteenpäin. No, tässä oli tämä meidän helppo pikku hommamme, joka meillä oli käsissä. Sitten kun ryhdyimme pohtimaan, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu, me Äh, haastattelimme monia tahoja, tarkastimme monia eri äh, asiakirjoja. Mitään yhteistä ymmärrystä ei ole siitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Tutkimuksemme pohjalta voimme todeta, että mitä tulee äh, yksityisajoneuvoihin, niin odotamme, että siirtyminen tasolta kaksi tasolle neljä tulee tapahtumaan aika pian. Monet teknologiat ovat jo saatavilla markkinoilla. Hienosäädettyimmät teknologiat vievät pitemmän aikaa ennen kuin ne tulevat markkinoille 10-20 vuotta. Emme odota, että automaatio, automaatio tapahtuu tässä ja nyt. Myöhemmin, sanotaan nyt 20 vuoden kuluttua, nämä voivat olla laajamittaisesti käytössä vaikka jotkut tietyt sovellukset tietyissä olosuhteissa voivat toteutua jo aikaisemminkin. Mitä tulee rahtiin, rahtikuljetuksiin, rahtijoukkokuljetuksiin, Tässä varmaan tulee tapahtumaan niin, että keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä tullaan näkemään se, että johtaja-ajoneuvon jälkeisessä ajoneuvossa olevien kuljettajien rooli pienenee ja odotamme täyttä automaatiota pitemmällä aikavälillä. Kaupunkiympäristö ja julkinen liikenne. Tässä tarina on hieman erilainen, koska vahvasti automatisoitujen ajoneuvojen kehitys, joiden käyttö liittyy tiettyihin paikkoihin, esimerkiksi messukeskuksiin tai lentokenttiin. Tällainen kehityskulku saattaisi tapahtua paljon nopeamminkin jo. Olemme tarkastelleet monia eri vaikutuksia ja esteitä, joita matkalla on. Tässä nyt on hieman aika pulaa kertoa näistä kaikista, mutta me tarkastelimme esimerkiksi turvallisuutta, tieliikenneturvallisuutta. Me kaikki tiedämme, että noin 90 prosenttia tieliikenteen onnettomuuksista liittyy inhimillisiin erehdyksiin. Tässä on siis valtaisasti mahdollisuuksia itseohjautuvilla ajoneuvoilla puuttua tähän. Vielä ei ole voitu osoittaa täyttä turvallisuutta näille automatisoiduille ajoneuvoille. Tästä on paljon kirjoitettu jo tähänkin päivään mennessä. Tämän lisäksi se, että saavutetaan ajoneuvojen automaatio, se saattaa johtaa turvallisempaan tilanteeseen EUn e teillä, mutta tämä riippuu siitä, minkä verran näitä ajoneuvoja sitten on tieliikenteessä mukana. Mutta tässä tarvitaan aikaa, koska prosessi on varsin pitkä. Sitten on muita tällaisia mahdollisia vaikutuksia, ruuhkat ja päästökysymykset. Tässä sosiaaliset kulut ruuhkan osalta tulevat vähentämään, koska matkustamisen sijaan ihmiset ehtivät tehdä tärkeämpiä asioita, mutta tässä saattaa olla myös muita seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristö, ympäristöllisiin kehitykseen. Tässä, kun meillä on näitä kommunikoivia ajoneuvoja ja muita, niistä tulee hyötyä, mutta tässä saattaa sitten taas päinvastoin myös tulla yhä suurempi liikenne saattaa kasvaa entistä enemmän. No, tässä oli näitä tuloksia tutkimus, tutkimuksistamme. Me tarkastelimme esimerkiksi liikenteen saatavuutta ja sen hintoja, liikenneinfrastruktuurin sopeutumista ja niin edelleen. Voisin vain pyytää teitä lukemaan nyt yksityiskohtaisemmin ajan kanssa tuon tutkimuksen. Haluaisin käyttää loppuajan vielä puhuakseni teille hieman näistä suosituksistamme. Yritimme tutkia sitä, millä tavalla voitaisiin hyödyntää näitä etuja. Me uskomme, että yhä tarvitaan lisätutkimuksia. Täytyy luoda tällainen tiedon jako, tiedon, tiedonjakojärjestelmä. Pilottihankkeita täytyy järjestää ja tässä täytyy paljon kiinnittää huomiota alueelliseen ja kaupunkiympäristöön. Noilla tasoilla voidaan saavuttaa paljon etuja, mutta siellä, sieltä löytyy myös paljon riskejä. EU-tasolta tasolla olemme sitä mieltä, että tässä täytyy tulevaisuuden moottoriteiden suunta valita, millä tavalla nämä tulevat vaikuttamaan näihin automaatiojärjestelmiin. Lopuksi vielä toteaisin, että tällä hetkellä näytettäisiin olevan yhtä mieltä siitä, että tähän tarvitaan yhtenäistä politiikan puitteistoa, yhteisiä käsitteitä ja määritelmiä. Mitä testaukseen tulee, niin lisää yhteistyötä tarvitaan kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan paremmin hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja tutkimuksia. Mitä markkinoille saattamiseen tulee, niin tässä tarvitaan meidän mielestämme tai olisi suositeltavaa olla tällainen asteittainen lähestymistapa. Lähdetään, lähdetään liikkeelle alemmista automaation tasoista, jotta päästään markkinoille ja siitä pikkuhiljaa kokemuksen myötä mennään korkeammille tasoille. Lopuksi vielä tuomme esille tässä useita eri EU-direktiivejä, joita täytyy muuttaa, jotta ne olisivat sitten prosessin kanssa synkroniassa. Tässä on monia eri seikkoja. Ja Amsterdamin julkilausumassahan, jonka varmasti tunnette, on monia kysymyksiä käsitelty. Se on hyvä pilarityölle. Jotkut meidän tutkimuksemme suositukset voivat myös antaa oman panoksensa tulevalle keskustelulle silloin, kun pohditaan, mihin toimiin tässä täytyy nyt ryhtyä. Kiitos tästä esityksestä. Nyt tulee vielä kaksi muuta esitystä ja sitten meillä on vuorossa kysymys- ja vastauskierro. Seuraavassa esityksessä puheaika on vain seitsemän minuuttia, että olette tästä tietoinen. Haluaisin viittaa siihen, että te voitte puhua myös äidinkieltänne. Tulkkaus on täällä. Seuraava puhuja on Stefan Noikepaua, joka on ETRAK BMWn äh, puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä kutsusta. Puhumme mielellämme tästä kysymyksestä. Itseohjautuvat autot, tulevaisuuden liikenne tulee näyttämään hiukan asioita kuin liikenne tänään. Voisimmeko siirtyä nyt tähän esitykseen? Niin näette tässä nyt jotakin iskulauseita tulevaisuuden liikenne tulee olemaan voimakkaasti sähköön perustuvaa, voimakkaasti kommunikoivaa, intermodaalista ja itseohjautuvaa. Ja nyt me puhumme tänään tästä itseohjautuvasta liikenteestä. Mitä me odotamme itseohjautuvalta liikenteeltä Yhdysvalta autoilta. Me näemme muuta parannuksen liikenneturvallisuuteen, kuten edellinen puhuja sanoi, 90 prosenttia onnettomuutta vaikutuksista syntyy siitä, että ihmiset tekevät virheitä tai laiminlyöntejä. Tämä tulevaisuudessa on tilanne, jossa ajoneuvot tekevät paremmin. Tällä tavalla voidaan myöskin välttää ruuhkia, ohjata liikennettä, saada myöskin säästöä CO2-päästöissä ajatellen parempaa ajokäyttäytymistä. Voidaan myöskin tarjota liikkuvuutta ihmisille yhteiskunnassa, joka on ikääntyvä ja me saamme myös lisää mukavuutta ja aikaa silloin, kun käyt, voidaan käyttää aikaa eri tavalla tällaisessa itseohjautuvassa ajoneuvossa. Joten tässä on kysymys olennaisista parannuksista liikenteeseen. Milloin sitten ollaan näin pitkällä? No, tehän näette tässä nämä eri vaiheet, jotka liittyvät tähän itseohjautuvaan ajamiseen, ja aivan oikealla on korkein vaihe, täysin automatisoitunut, itseohjautuva auto. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että yhtäkkiä taivaalta putoaa Google Car ja sitten tieliikenne on täysin itseohjautuvaa ja automatisoitunutta, vaan tässä on eri vaiheita. Ja me olemme keskellä tätä kehitystä näiden vasemmalla nämä yksinkertaisemmat järjestelmät, kuten etäisyyden ylläpito ja kaistan äh, säilyttämis- ja kaistalla pysymistä valvovat mekanismit. Mutta miten pitkällä tämä kehitys sitten on? Se, mitä itseohjautuva ajoneuvo tulevaisuudessa tekee, on sama kuin se, mitä ihminen tekee. Hänen täytyy ensin äh, ymmärtää ympäristönsä, työstää se tieto, jonka hän näkee ympäristöstään, ja sitten hän täytyy toimia sen mukaisesti. Ympäristön havaitseminen sitä ajoneuvot tällä tekevät, tällä tekevät jo monella sensorilla, eh, anturilla, ja tämä kuva osoittaa nykyaikaisen auton, jonka voitte ostaa. Se on auto, jota nyt valmistellaan. Se on auto, jossa on erilaisia antureita, sensoreita, jotka ovat tällaisia kuljettajaa tukevia järjestelmiä. Tästä voitte nähdä, miten tärkeää on se, minkälaista arvoa tästä syntyy tämän tuotannon osalta Euroopassa, miten paljon teollisuus ja Äh, alihankintateollisuus tätä kautta tuottaa äh, ja miten paljon tutkimuslaitokset myöskin äh, tuottavat tässä yhteydessä, miten paljon tätä äly, älykästä ajamista, mitä se merkitsee käytännössä, minkälaisia tuloksia siitä on. Ja tämä kuva osoittaa teille se, mitä mahdollisuuksia tähän sisältyy työllisyydelle, innovaatioille ja innovaatioiden alueella johtavalle asemalle Euroopassa. Tämä on siis se, mitä nykypäivän ajoneuvot käyttävät, nämä järjestelmät. Mutta automaattis, itseohjautuvan ajamisen laadun parantuessa sen noussessa korkeammalle tasolle tulemme tarvitsemaan lisätietoa, lisää tietoa ympäristöstä. Ja tässä telekommunikaatiojärjestelmää käytetään sitten siihen, että saadaan tietoa suoraan ajoneuvoon. Tämä on toinen asia, jota haluan korostaa me siis tarvitsemme tällaista kaiken kattavaa telekommunikaatiotarjoajien toimintaa, ja sitä tarvitaan siksi, että tällainen itseohjautuva ajaminen tapahtuu ensin teillä, esimerkiksi moottoriteillä kaupunkien ulkopuolella, siis, ja silloin tarvitaan telekommunikaatiota, televiestintää nimenomaan nyt Eh, muualla. Eh, siis tämä on toisenlaista kuin normaalisti tämä toiminta, jossa tel- televiestinnässä ja telekommunikaatiossa yleensä lähdetään liikkeelle siitä, että katetaan ensin kaupunkialueet, kaupunkeissa nyt lähdetään liikkeelle maaseutualueista, harvaan asutusta alueista. Eh, ja meidän täytyy <clears throat> kommunikaatio varmistaa ajoneuvossa, tehdä siitä turvallista. Ja tämä on sellainen haaste suoraan sanottuna – että se vaatii paljon ja on ihmisiä, jotka sanoo, että tulevaisuuden ajoin ei ole mitään muuta kuin tällainen äh, kun lähinnä verrattavissa johonkin matkapuhelimeen neljällä pyörällä. Suorastaan näin ei ole. Ei, ei, ei. Ajoneuvo ei koskaan ole sama kuin älypuhelin, jolla se äh, neljä pyörää. Kysymys on aivan toisenlaista turvallisuudesta ja täytyy myöskin taata tämä toisenlainen turvallisuus. Mietikääpä sitä, kuinka pitkään te, te käytätte älypuhelintanne pari vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta, kymmenen vuotta. Miksi minä kysyn kymmentä vuotta? Kymmenen vuotta on eurooppalaisten autojen keskimääräinen ikä. Autot ovat <clears throat> markkinoilla ei vain 10 vai jopa 20 vuotta, ja meidän on taattava turvallisuus 20 vuoden, 20 vuoden ajaksi jopa pitemmäksi aikaa. Siinä näette eron älypuhelimiin ja niitä valmistavaan teollisuuteen. Jos ei saa mitään teollisuuden varmistaa se, <clears throat> että on varmaa äh, kommunikaatiota, me emme voi sallia sitä, että kuka tahansa kommunikoi ajoneuvon kanssa, vaan meidän on tehtävä sellaisia rakenteita, jotka ovat varmoja, jotka toteutuvat sellaisten alustojen kautta, jotka keskustelevat ulkomaailman kanssa, mutta viime kädessä kommunikaatio ajoneuvon kanssa, sen täytyy tapahtua tällaisen ohjatun ratkaisun kautta. Sitten tarvitaan tietysti myöskin privili, eh, eri, erityisemmassa olevaa kommunikaatiota, eli jos on tällaisia vaarahälytyksiä tai vaaratietoja, niin niitä täytyy lähettää välittömästi. Tämä kaikki siis tapahtuu ympäristössä, jossa uudet toimijat eh, tulevat mukaan kansainvälisessä yhteydessä. Ja te näette, tässä on nyt vain tätä itseohjautuvaa ajamista ja siihen liittyen, kenen kaikkien täytyy toimia tässä. Totta kai me tarvitsemme autojen valmistajat, alihankkijat, me tarvitsemme myös yhteiskunnan, joka on valmis ottamaan asian omakseen. Me tarvitsemme lainsäädännön, me tarvitsemme parlamentit ja me kaikilla on tässä olennainen panos annettavana tähän. Tarvitsemme myöskin selkeitä sääntöjä tietojen vaihdolle. Ja tämä on juuri se kenttä, jossa tulee mukaan uusia toimijoita, kuten amerikkalaiset yritykset, kuten Google, Apple, ja jo ovat tottuneita suurten tietomeiden käsittelemään, joilla on myöskin paljon rahoitusta käyttävissään. Ja näillä yrityksillä on huomattavasti enemmän rahoituksellista voimaa kuin auton, autoteollisuudella Euroopassa. Yhteenvetona sanoisin, aut- Itseohjautuva ajaminen tarjoaa suuren mahdollisuuden Euroopalle, työllisyydelle Euroopassa, yhteiskunnalliselle edistykselle, turvallisuudelle ja ympäristöystävällisyydelle. Edessämme on valtaisia haasteita teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Siksi tarvitsemme erityisen tutkinta, tutkimus- ja investointiohjelman, jotta voimme edelleen pysyä kärjessä maailmassa. Tällaisena teknologisena foorumina me käsittelimme asiaa itseä viime, viime vuonna julkaisimme ensimmäisen tiekartan kohti itseohjautuvaa ajamista. Se on kaikkien käytettävissä ja sitä päivitetään säännöllisesti. Kiitos, herra Noigebaua. Ensi vuorossa herra Beat Müller, joka on Sveitsin äh, liikennetoimijoiden edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Mielelläni esittelen oman näkemyksemme tähän aiheeseen. Meillä on jonkin verran kokemusta. Olemme juuri aloittaneet. Muutama sananen yritykseemme liittyen, kaikki eivät ehkä sitä täällä tunne. Meillä on yli sata vuotta kokemusta julkisesta liikenteestä. Aloitimme teillä Sveitsissä, yhä liikennemme niillä ja katamme koko Sveitsin. Olemme kaikkein suurin linja-auto-operaattori Sveitsissä, toimi Sveitsissä luonnollisesti, mutta myöskin Ranskassa ja Liechtensteinissa ja tarjoamme myöskin yhdistettyjä kuljetuspalveluja, erilaisia lisäpalveluja linja-autopalveluihimme. Sveitsissä meillä on ollut kokemuksia itse ohjautuvista linja-autoista. Tässä on itse asiassa – kaksi esimerkkiä. Meillä on kaksi äm, bussilinjaa Sion nimisessä pikkukaupungissa, siksi kutsumme niitä Sion linjoiksi. Kyseessä ovat pienet bussit, sähköbussit, jotka ovat täysin riippumattomia, ohjaavat itseään. Ja niitä tullaan käyttämään tämän vuoden kesäkuusta lähtien kaupungin kaduilla. Ne tulevat kuljettamaan ihmisiä tätä pikkukaupunkia ympäri Sveitsissä. Ajatuksena luonnollisesti on se, että näitä sukkulapusseja voivat käyttää kaikki henkilöt, jotka odottelevat niitä bussipysäkillä tavalliseen tapaan, mutta meillä on myöskin kutsu, sovellus, joka tekee mahdolliseksi kutsua tämän pikku sukkulabussin paikalle ja käyttää sitä tarpeen mukaan. Käyttö ei ole täysin äh, avointa, se on rajoitettu Sionin keskustaan, mutta bussin linjat kattavat tavalliset auto, tiet, kaupungissa pienet kivetyt tiet ja jopa kukkulalle menevät turistireitit, jotka kulkevat linjalle. Eli Sionissa nämä bussit tulevat kulkemaan kaikilla mahdollisilla reiteillä. Ne voivat myöskin poikata reitiltä, vastata kutsuun ja ottaa erilaisia reittivaihtoehtoja kuin alun perin suunnitellut. Luonnollisesti me emme ole toteuttaneet tätä kaikkea yksin. Teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa ja teemme UPFL, yliopiston ja Lausunnan yliopiston kanssa yhteistyötä ja muiden akateemisten toimijoiden. Ja me käytämme Ranskan startup-yrityksen, Novia-nimisen startup-yrityksen kalustoa, ohjelmiston on myös puolestaan Mestmajer-niminen pikkuyritys Lausannessa suunnitellut, eli tämä on täysin eurooppalainen projekti, joka meillä on käynnissä. Miksi sitten olemme tämän projektin aloittaneet? Siksi, että uskomme, että nämä riippumattomat ajoneuvot, erityisesti pikkubussit, voivat olla lisä julkisen palveluun linjoillemme. Ne voivat parin tunnin pituisia juna- ja bussireittejä kattaa esionissa. me myöskin testaamme niitä turistibussikäytössä hyvin vaihtelevissa olosuhteissa sään ja vuoden näköjen mukaan. Ja meillä on myöskin erilaisia mahdollisuuksia, ihmiset voivat käyttää sovelluksen kautta lyhyillä matkoilla näitä busseja, esimerkiksi kuljettaessaan ostoksia, ostoksia tull ostoksilta tullessaan. Meillä on siis tämä sukkulabussiprojekti kaksi seuraavaa vuotta käytössä ja toivottavasti se tulee johtamaan todellisiin sovelluksiin, jotka parantavat julkista liikennettä. Me uskomme ja meidän näkemyksemme julkisen liikenteen osalta ja tässä puhun myöskin UETP puolesta olen itsekin sen työssä ollut mukana, että nämä automaattiset palvelut voivat olla lisä julkisessa liikenteessämme. Me emme halua niinkään autottomia, kuljettamattomia autoja teille, vaan haluamme kuljettajia ilman autoja, sillä suurin ongelma, joka autoihin liittyy luonnollisesti, on se, että ne vievät paljon tilaa teillämme, aiheuttavat ruuhkia ja tämä on jo suuri ongelma, joka tulee kasvamaan, jos väestömäärä kasvaa. Eli olemme sitä mieltä, että julkisella liikenteellä on yhä tärkeä rooli ja se voi itse asiassa auttaa, kun pyrimme luomaan houkuttelevampaa teknologiaa, joka saataisiin todella käyttöön. Siksi me olemme osallistuneet hyvin suuresti näiden uusien tuotteiden testaamiseen ja käyttöönottoon ja pilottihankkeeseen. Kiitoksia. Kiitos kolmesta mielenkiintoisesta alustuksesta. Ja nyt aluksi Wim van de Kamp puheenvuoron, osa puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, puhun hollantia. Ensinnäkin Minulla on teille kysymys. Me saimme kolme tutkimusta tänne eteemme, mutta emme Rova Frisonin asiakirja. Saammeko sen? Nämä kaikki liittyvät muihin aiheisiin, mutta meillä ei ole Rova Frisonin tekstiä. Toiseksi. Herra Noikebauerille. Näistä eri automaatiotasoista yhdestä viiteen te sanoitte, että olemme nyt tuossa puolivälissä menossa. Herra Kramer ja minä itse viime viikolla neuvoston kokouksessa Amsterdamissa olimme ja siellä sanottiin, että olemme nyt kakkosvaiheen lopussa. Te sanotte, että olemme puolessa välissä näitä vaiheita. Tässä näyttäisi olevan varsin merkittävä ero. Minulla on kysymys teille. Pääsemmekö me ikinä tasolle viisi. Ja jos pääsemme tasolle viisi, niin milloinkohan se mahtaisi tapahtua? Ja seuraavaksi sitten herra Müllerille. Minä olen käynyt Sion kaupungissa lomalla. Se on hyvin rauhallinen paikka. Siellä on kauniita kirkkoja. Tunnen tuon kaupungin Onko siellä otettu tarpeeksi huomioon esimerkiksi lapset, jalankulkijat, kun he ylittävät tietoja ja niin edelleen, kun siis testataan näitä pusseja. Miksi ei esimerkiksi tehdä tätä Geneven keskustassa? Ja nyt Ismail Erdog. Ja Kiitos aluksi tästä tutkimuksesta ja myös alustuksista. Niin, itseohjautuva ajaminen on tunnetusti yksi minun tällaisista harrastuksistani täällä Euroopan parlamentissa, koska uskon, että se on niitä mielenkiintoisimpia, kiehtovimpia asioita, joita me poliittisesti vastuullisina joudumme tulevina vuosina ohjailemaan. Nyt haluaisin palata vielä siihen, mitä Euroopan komissiolta odotan toisaalta en ehkä välttämättä kuitenkaan sano sitä nyt, voin ehkä säästää sen, mutta haluan vielä sitä kiitoksia. Ei varmaankaan ole virhe, jos sanon, että horisontti 2020 on sisältänyt 100 miljoonaa asettanut itseohjautuvaa tieliikennettä varten. Tämä on hyvä asia, mutta kuitenkaan ei pidä iloita liian varhain eikä liikoja, sillä Pohjois-Amerikassa minun tietääkseni on varattu neljä miljardia euroa tähän tarkoitukseen, joten tässä näemme, minkälainen se, minkälaisessa suuruusluokassa tässä puhutaan, mutta kuitenkin on hyvä, että ylipäätään on jotakin. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Euroopan politiikan osalta voidaan sanoa, että olemme jääneet jälkeen, emme ole niin pitkällä kuin meidän pitäisi olla. Meidän pitäisi vakavasti pohtia vielä sitä, eikö meidän pitäisi kenties ottaa käyttöön liikenteen digitalisoimista varten, digitalisoimista varten erityistä tukivälinettä. Joten minulla olisi tällainen tehtävä Euroopan unionille, Euroopan komissiolle, että luotaisiin selkeät oikeudelliset puitteet, joilla kaikki nämä avoimet kysymykset tulisivat eh, käsitellyiksi, jotka ovat nousseet esille, kuten tiedonvaihtot, eh, liikenneturvallisuus, eh, kyberturvallisuus, vastuukysymykset, ja että olisi käytössä asianmukainen <clears throat> rahoitus, niin kuin juuri yritin mainita. Mutta kun ajattelen nyt, että herran Neugebauer ja herran Müller ovat paikalla, he ehkä heille pitäisi esittää tällaisia teknisempiä kysymyksiä, koska ensimmäinen kysymys, joka yleensä nousi esille, on se, että kun Kädet eivät enää ole ohjauspyörällä, niin ei tarvitse olla siinä tai niin, niin, niin, tai niitä ei pidäkään olla. Mitä sitten tapahtuu, jos tulee on, onnettomuus? En ajattele vastuuta, ajattelen teknistä, teknisesti tätä asiaa. Eli voidaanko nyt jo varmistaa se, että nämä erilaiset äh, tutkakamera ja muut äh, tukevat järjestelmät, voidaanko voivat katsoa, että ne puuttuvat tilanteeseen, miten luotettavalla tavalla ne puuttuvat tähän tilanteeseen, ja käykö niin, että kuljettaja tällaisessa hätätilanteessa voi itse ottaa tuon ohjauksen hoitoonsa. Nyt käydään keskustelua siitä, että pitääkö olla ohjauspyörää vai ei. Jotkut sanovat, että kun on itse auto, sitä ei tarvitse olla, mutta jotkut sanovat, että taas pitäisi olla nimenomaan sitä tilannetta varten, että pitää puuttua tilanteeseen. Joka tapauksessa minua kiinnostaisi tämä asia. Ja vielä viimeinen kysymys tässä tähän liittyen. Miten todennäköistä on se, että mitä, mitä riskejä on sille, että on tällaisia sarjavirheitä, sanotaan, että tuota miljoonia autoja, joissa on sama virhe, sillä on varmaankaan kovin helppoa käynnistää tällaista palautustoimintaa, ja tähän liittyy tietysti todella vakavia riskejä. Kiitos. Seuraavaksi Dominic Riquet. Eh, merci, monsieur le président. Euh, kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että tässä olemme tuoneet esiin eh, monia ongelmia, jotka liittyvät eh, kehitykseen ja kapasiteettiin, joka meillä on mahdollisuuksien, jotka meillä on siirtyä kategoriasta 2B kategoriaan 5. Minulla on ensimmäinen kysymys puheenvuoron käyttäneille. Minua hämmästyttää kategoria 5 pääsemiseksi arvioitu aika-arvio, se, että menisi 20 vuotta, että pääsisimme tuonne kategoriaan 5. Jos tarkastelemme, mitä on tapahtunut tämän konseptin synnystä lähtien tähän pisteeseen mennessä, muutama vuosi vasta on kulunut. Eli miksi nyt näin paljon aikaa menee tähän kehitykseen? Vaatiiko tämä näiden ajoneuvojen mallien kehitys näin paljon aikaa itsessään vai oletteko sitä mieltä, että infrastruktuuri tulee vaatimaan sekä teknologian kehitystä, monimutkaista sellaista, että erilaisia turvallisuusjärjestelmiä ja kapasiteetteja, vai riittyykö tämä infrastruktuuri investointeihin, eli pitääkö meidän investoida huomattavan paljon infrastruktuuriin. Sitten toinen kysymys. Oletteko sitä mieltä, että tämän tyyppisten itseohjautuvien ajoneuvojen kehitys on jotakin, mitä pitäisi tukea ennen kaikkea kaupunkialueella, kuten tällä hetkellä tapahtuu. Reitithän ovat La Rochellessa ja muistumissa muissa kaupungeissa. Vai pitäisikö meidän suosia näitä suuria liikenneväyliä kaupunkien sijaan? Kaupunkikehityksen ongelma tai monimuotoisten reittien ongelma – voi olla monimutkainen päinvastoin kuin suurten liikenneväylien. Pitäisikö meidän siis tukea niitä ennemminkin? Eli siis tarkoitan, pitääkö meidän ennemminkin kiinnittää huomioomme kaupunkeihin vai keski- ja pitkän välimatkan reitteihin? Vai pitäisikö meidän kehittää sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat yhtä tehokkaita urbaanialueella kuin sen ulkopuolellakin? Tässä minun kysymykseni. Kiitos. Nyt Karima Deli. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä aihe on todella minua vahvasti kiinnostava. Minä olen kestävän urban liikkuvuuden esittelijänä. Se työ, jota me olemme tekemässä, siinä keksitään oikeudet robotille. Me keksimme Peksimme robottien oikeudet. Kuinka paljon tämä tulekaan maksamaan? Tällainen automatisoitu auto. Oletteko te laskeskelleet, paljonko tällainen tulee maksamaan? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymykseni. Olen yhtä mieltä Tomin Kriken kanssa siitä, että meillä on kommunikoiva ajoneuvo jo. Meillä on tällainen itsenäinen ajoneuvo, joka tulee tuossa 10-15 vuoden päästä. Sitten tulee täysin autonominen ajoneuvo. Tähän liittyykin kysymys vastuusta. Onnettomuustapauksessa kuka on vastuullinen? Onko kysymys kuljettajasta vai kenties ajoneuvon valmistajasta tai internetoperaattorista? No, en tiedä, kuka tässä voi olla vastuussa. Tässä lainsäätäjänä meille todelliset kysymykset liittyvät tähän. Ketkä ovat vastuussa? Onko teillä jonkinlaista näkemystä tähän vastuukysymykseen? Kolmanneksi, me olemme nyt kuulleet ja lukeneet tästä Volkswagen-skandaalista. Monet valmistelijat eivät ole kunnioittaneet EU-normeja. Ja kansalaiset ovat tässä niitä, jotka ovat kärsineet. Volkswagen-kysymys tulee todellakin asettamaan päivävaloon nyt tulevaisuuden ajoneuvon. Miksi? Kuka tulee yhdenmukaistamaan näitä ajoneuvoja? Millä tavalla tämä homologointi tehdään? Kuka antaa markkinoille pääsyluvan ja käyttöluvan näille ajoneuvoille. Tarvitaanko tänä päivänä tätä varten uutta itsenäistä riippumatonta virastoa Euroopan tasolla myös tulevaisuuden ajoneuvoja varten. Tässä vielä yksi kysymys. Sitten kestävän kaupunkiliikenteen esittelijänä täytyy myös puhua, puhua ympäristöstä. Ei tässä täysin korvata olemassa olevia ajoneuvoja. Tässä tulee taas uudenlainen ajoneuvo tieliikenteeseen ja meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota. Ei tässä viedä perinteiseltä ajoneuvolta paikkaa, vaikka te olettekin ö, ö, esitelleet meille tämän tulevaisuuden bussin ja joukkoliikenteen, tulevaisuuden joukkoliikenteen me tarvitsemme tätä, mutta meidän täytyy kysyä myös, että millä tavalla nämä teidän ajoneuvonne liikkuvat, ovatko ne kaikki sähköautoja, oletteko te päättäneet jo keksiä myös uudenlaiset tulevaisuuden polttoaineet, kaiken tämän yhtä aikaa. No, minulla nyt olisi valtaisasti kysymyksiä, hyvä puheenjohtaja. Lupaan, että puhun hyvin nopeasti tässä. Vielä kaksi kysymystä esitän teille. Ensinnäkin tietosuojakysymys. hieman tätä vain pohditte tuossa, mutta tämä aihe tulee olemaan valtaisa. Ja sitten lopuksi vielä tämä liittyy myös siihen, mitä kollega Krikke sanoi. Tämä asia ei etene, jos ei samalla kuulla esimerkiksi kaupunkeja ja paikallisyhteisöjä, koska tässähän tarvitaan aivan uudenlainen tieliikennesäännöstö. Millä tavalla kaikki tämä hoidetaan? Merci, monsieur le Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Danke sehr. Kiitos. Ja nyt Peter Lundgren. Takus. Kiitos puheenjohtaja. Ajatus itseohjautuvasta autosta saa minut voimaan huonosti. Minä pidän autoista kovasti, minä rakastan autolla ajamista ja minä inhoan jo pelkkää ajatusta, että joku kone päättää minun puolestani, miten minun pitäisi ohjata tätä autoa. Ja näin myöskin tähän liittyy monia huolenaiheita. Jos vertaan tätä siihen, että istuisin kotona tietokoneen ääressä, koska mitä sitten, jos tietokone lakkaa toimimassa, se pitää sammuttaa, pitää käynnistää, käynnistää uudestaan. Ja mitä, mitä sitten tehdään, jos autossa tapahtuu tällaista, koska on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että on ongelmia. Ja sitten tämän hankkeen osalta voisin sanoa, että täytyy todellakin pakottaa ihmiset hyväksymään tämä ratkaisu. Jos ihmiset hy- pakotetaan hyväksymään jotakin, siitä ei tule menestyksekästä, koska silloin ihmiset tulevat esittämään vastalauseita. Tämän täytyy olla vapaasti valittavaa, jos haluaa käyttää tällaista menetelmää. Ne, jotka haluavat ajaa autolla, heidän pitää voida tehdä niin tulevaisuudessakin. Ja jos kokee olemassa turvallisempi turvallisemmassa tilanteessa, jos autoa ohjaa jokin elektroninen komponentti, niin sitten saa hyväksyä sen. Mutta kysyisin myös sitten vakuutuksista, jos jotakin tapahtuu. Kuka, kuka ottaa kustannukset vakuutuksista? Ja haluaisin myöskin tietää, ajatteletteko te, että ihmiset pakotetaan hyväksymään tämä ratkaisu? Aiotteko te tehdä niin vai ette? Kiitos. Sitten Dieter Lebrecht Koch. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni menee hiukan samaan suuntaan. Minä itsekin pidän tekniikasta. Minä olen nyt jo ihastunut kaikkiin niihin järjestelmiin, jotka tukevat ohjaamista, joita nyt on olemassa. Mutta jos puhun kansalaisten kanssa, huomaan, että nyt jo monet torjuvat tämän. Ja että on myöskin paljon pelkoa siitä, että tekniikka ei toimi tai että hakkerit puuttuvat tekniikan toimimiseen. Ja myös se, että autosta autolaimista puuttuu sitten se, että se on hauskaa, ja BMW hän mainostaa nimenomaan vielä sitä, että autolaajaminen on hauskaa. Tämä siis siitä itseohjautuvasta ajamisesta. Uh, Isabella de Monte. Isabella de Monte. Grazie. Dico subito che invece io non... Kiitoksia. Sanon aivan aluksi, että minä en pelkää tätä automatisoitua ajoneuvoajatusta. Ehkäpä monet näistä epäilyksistä saadaan hälvennettyä ajan myötä. Suurin osa lennoistahan tapahtuu automaattisesti nykyisin, eikä monikaan sitä pelkää. Minulla on enemmänkin taktisia kysymyksiä. Automaattinen ajaminen vaatii infrastruktuuria, joka taas riippuu julkisesta rahoituksesta. Me tarvitsemme erilaisia sensoreita ja reseptoreja, ja meillä pitää olla myöskin riittävät yhteydet. Suurin osa Euroopan unionin alueesta itse asiassa vieläkin on tilanteessa, jossa laajakaista ei sinne yllä. Eli minua todella epäilyttää tämä aikataulu, ei niinkään ajoneuvojen osalta, vaan infrastruktuurin osalta. Ja uskoisin, että meillä on jonkin verran harmaata aluetta tällä hetkellä. Vastuiden suhteen kaikki ovat varovaisia. Puhumme, että kaikki riippuvat ilmastosta, erilaisista autoilutavoista, mutta meillähän on tässä hanke, joka vaikuttaa myöskin oikeudellisiin vastuisiin. Jos onnettomuus tapahtuu, meidän täytyy pohtia ajoneuvon ominaisuuksia, esteitä, yhteyksiä, jotka tämän onnettomuuden ovat aiheuttaneet. Ja uskon, että tällainen tulee pelottamaan kuluttajia, kun kuluttajat päättävät, hankkivatko tällaisen auton vai eivät. Tässä on kuitenkin valtavia mahdollisuuksia. Monet ihmiset pääsevät riippumattomampaan asemaan, jos voivat käyttää tällaista ajoneuvoa, mutta pohdinpa vain, mitkä kulut tulevat olemaan. 20 vuotta menee siihen, että ihmiset saavat eh, todellisuudessa sähköautot eh, ulottuvilleen. Mutta kuka tietää, ehkäpä tulevaisuudessa 4.0 teollisuudessa kysymys on enemmänkin siitä, että osataan palvelua kuin ajoneuvo itsessään. Todennäköisesti ihmiset eivät tule perinteistä ajoneuvoa hankkimaan sellaista, jota me nykyisin ajattelemme, vaan meillä olisi ehkä yhden hengen ajoneuvo, jota voitaisiin soveltaa sitten tarpeisiin. Kiitoksia. Nyt Ando Deli. Nyt Ando Deli. Kiitos. Minä haluaisin puhua kahdesta asiasta, kun aika on vähän käytössä. Ensinnäkin Neugebauer mainitsi autojen kommunikaation, siis tämän kommunikoivien autojen käsitteen. Ja minua kiinnostaisi erityisesti se, miten eri autotehtaat, eri autotehtaiden käyttävät järjestelmät, ovatko ne yhteen sopivia, yhteen toimivia, koska on puhuttu paljon siitä, että on äly, että kysymys on kuin, samasta hiukan kuin älypuhelimista tai ää, tietokoneista, koska ää, niiden osaltahan on olemassa tällaista kilpailua, joka liittyy Windows-järjestelmän ja, ja iOS-järjestelmän yhteensopivuuteen ja miten Euroopan innovaatioihin vaikuttaa tämä kaikki, jotta ei käy niin kuin Nokialle kävi esimerkiksi, koska sehän tiedetään, että Nokialla oli kulta-aikansa tietyssä vaiheessa matkapuhelinten tuotannossa ja sitten muualta muilta alueilta peräisin olevat yritykset ja niiden kehittämät laitteet valtasivat tuon alueen. Ja se, että miten autoteollisuus pystyy pitämään kiinni asemistaan nimenomaan ajatellen innovaatioita. On puhuttu myöskin paljon vastuusta ja siitä, kuka kantaa vastuun siinä tapauksessa, että sattuu onnettomuuksia. Minulla kävi mielessäni se, mikä, mikä, mitä tapahtuu esimerkiksi näille pakollisille vastuuvakuutuksille, joita me vuosittain teemme vakuutusyhtiöiden kanssa. Minä nimittäin suoraan sanottuna en ole saanut minkäänlaista tietoa vakuutusyhtiöiltä siitä, miten ne valmistautuvat tähän kehitykseen – mikä on teidän näkemyksenne? Danke sehr. Die nächste ist Madi Delvo. Seuraavaksi Madi Delvo. Merci, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä, että olette järjestäneet tämän kuulemisen. Minä en ole tämän valiokunnan jäsen, mutta olen oikeudellisten asian valiokunnassa jäsenenä siellä. Olen puheenjohtajana työryhmässä, joka käsittelee oikeudellisia seuraamuksia jotka liittyvät robotiikkaan, ja minua kiinnostavat tämän vuoksi ilman kuljettajaa liikkuvat itseohjautuvat autot. Nehän ovat tietyllä tavalla robotteja. Me keskustelemme nimenomaisesti näistä vakuutus- ja vastuukysymyksistä. Oma mietintö tullaan esittelemään asiasta toukokuun lopussa ja toivon, että teidän valiokuntanne voisi osallistua tähän mietintöön, kun mietintöluonnos on saatavilla sen laatimiseen. Minulla on konkreettinen kysymys tässä. Yhtyisin kaikkiin aikaisempiin kysymyksiin, mutta minulla on vielä yksi konkreettinen kysymys herra Müllerille. Tämä Sionin kokemus, ymmärrän, että tämä on ollut suuri haaste ehm, IT-teknologian kannalta mutta haluaisin tietää, onko Sionin kaupunki joutunut tekemään erityisiä infrastruktuurihankintoja, jotta näiden bussien liiku- liikkuminen ilman kuljettajaa on mahdollista. Se on käsittänyt, että nämä bussit eivät pysty kaikilla teillä ajamaan. Onko tämä jonkinlainen käytännön ratkaisu vai johtuuko tämä siitä, että infrastruktuuria ei ole saatavilla? Kiitos. Meillä olisi kiittää pelkästään puheenvuorosta, vaan siitä olemme iloisia, että olette paikalla. Sillä on, olemme iloisia siitä, että otakunta muuta valiokuntaa kiinnostaa se, mitä me käsittelemme täällä valiokunnassa. On mukavaa, että kuuntelette meitä ja tervetuloa tänne valiokunnan kokoukseen. Ja totta kai jatkamme yhteistyötä. Ja nyt sitten Georges Bach. Kiitos puheenjohtaja. Luxemburgalaiset kollegat ovat kiinnostuneita kaikesta puheenjohtaja Luxemburgin suuri maa. No ei meitä ole kovin monta, mutta kuitenkin olemme tehokkaita. Niin, monet kollegat ovat jo esittäneet kysymyksiä, jotka liittyvät vastuuseen. Minä kuvittelen, että se on aika mutkikas asia, koska mehän tiedämme, että silloin kun on teknisiä ongelmia, tapahtuu näitä autojen palautuspyyntöjä ja kaikkea, mitä siihen liittyy, miten vaikeaa teollisuudelle on myöskin, ajatellen niitä vaurioita, joita tästä aiheutuu yritysten imagolle. Ehkä voisitte puhua hiukan näistä vastuukysymyksistä. Toinen kysymykseni liittyy joustavuuteen. Tieliikenne, autot, kuorma-autot, niissä on se suuri etu, että ne ovat joustavia verrattuna esimerkiksi kiskoliikenteeseen, rautateihin – raitioteihin ja niin edelleen. Ja voisin kuvitella, että teknisten määritelmien osalta autois, jotka koskevat autoja ja infrastruktuuria, jouduttaisiin luopumaan tästä joustavuudesta. Onko tämä nyt oikea johtopäätös? Onko se toivottavaa? Mitä te ajattelette tällaisesta suurta joustavuutta koskevasta rajoituksesta? Ja sitten yksi kysymys menee siihen, mitä kollegat Koh ja Deli kysyivät, nimittäin pelot, joita kansalaisilla on, jotka liittyvät siihen, että tapahtuu tällaisia teknisiä häiriöitä tai on hakkeriiskuja. Ja yksi asia myöskin, josta Andor Deli puhui, siis tällainen eurooppalainen yhteistyö. Voisitteko te kuvitella, että kun siis nythän on nähtävissä, että jokainen suuri autonvalmistaja – toimii hiukan itsenäisesti, kehittelee omia osia, että yhteistyö kenties suu ihan niin kuin toivoisi. Voisitteko kuvitella, että Euroopan autoteollisuus menisi samalla, toimisi samalla tavalla kuin miksi Airbusin osalta on toimittu, että saataisiin tällainen yhtenäinen eurooppalainen malli, joka liittyy näihin itseohjaaviin järjestelmiin? No, mä... Nyt olen itsekin vielä itseni puhujalistalle ennen kuin saamme vastauksia. Niin, itse, aut, itseohjautuvat autot eivät sinänsä ole mitään uutta. Minä tulen Berliinistä. Olen joskus kertonut, että 30 vuotta sitten oli tällainen itseohjaava metro, linja numero neljä. Kukaan ei näitä, näitä, näiden niin sallittu kulkea näiden, olla liikenteessä metrojunien ilman, että siellä oli kuljettaja ohjaamossa koska tarkoitus oli rauhoittaa kansalaisia. Tämä toimi erittäin hyvin. Lillen kaupungissakin metro kulkee siis tämä, samalla tavoin. Tämä ei ole mitään uutta, mutta uutta on nyt sitten se, että nämä ovat itseohjautuvia autoja. Mutta itseohjautuvat ajoneuvot on, on se, mistä puhuin. myös, paras lause oli se, kun todettiin, että itseohjautuvat autot autottomille äh, autoilijoille. Jos näin on, ja niin tehän sanoitte, että auto kestää kymmenen vuotta keskimäärin. Mutta se kestää pitempäänkin, mutta tämä on siis tämä keskimääräinen ikä. Mutta auto liikkuu vain tunnin päivässä. Se seisoo 23 tuntia vuorokaudessa. Jos nyt, nyt saamme sen aikaan, että on tällaisia itseohjautuvia autoja auto, autoilijoilla ei ole autoa. Silloin tietysti autoja on vähemmän, ja tätä on, tämä on tietysti vaarallista autoteollisuudelle. Haluaisin muistuttaa siitä, että kun Münchenissä pidettiin Velocity-liikenkonferenssi, silloinen Münchenin pormestari sanoi englanniksi, BNB, se merkitsee tulevaisuuden osalta biking, metro, walking, eli pyöräilyä, metron käyttöä ja kävelyä, siis tämä kaupungissa, jossa BMW toimii. Jos tämä on siis tulevaisuus ja meillä on huomattavasti vähemmän autoja, silloinhan autoteollisuuden täytyy myös miettiä sitä, miten se tulee selviytymään, miten se voi pelastaa työpaikkoja, mutta tähänkin ilmeisesti on jokin ratkaisu, koska et saa hoitaa Daimler Benziltä sanoi 25 vuotta sitten saman asian, koska silloin Daimler Benz rakentunut, valmistunut pelkästään henkilöautoja, vaan myöskin kuorma ja junia ja polkupyöriä. Uskotteko, että tämä itseohjautuvien ajoneuvojen tot, käyttö toteutuisi myöskin julkisessa liikenteessä, koska Sveitsissähän on puhuttu myös siitä, että tämä vietäisiin julkiseen liikenteeseen. Uskotteko silloin, että olisi välttämätöntä autoteollisuussakin ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla, jotta tämä jo saataisiin tällaisia automatisoituja raitiovaunuja, itseohjautuvia auto, raitiovaunuja ja junia ja sen vastaavaa, jotta voitaisiin pelastaa työpaikkoja. Uskotteko, että tämä voisi olla tulevaisuuden näkymä vai pelkästään tyhjänpäiväinen fantasia? Nyt teillä on tilaisuus vastata. Rova Frissoni, olkaa hyvä. Thank you, yeah. Kiitoksia. Tässä tulikin paljon erilaisia ajatuksia ja ehdotuksia tutkimusta varten. Yritän vastata joihinkin ja jättää jotain myös muille puhujille, koska monet tästä kysymyksistä menivät enemmän tuonne teollisuuden suuntaan. Meidän näkemyksemme on todellakin se, että nämä järjestelmät, automatisoidut ajoneuvot ja kommunikoivat ajoneuvot voivat auttaa meitä uudessa liikkuvuuskehyksessä on aivan selvää, niin kuin Rova Montekin, äh, Montekin tänään sanoi, että nämä järjestelmät voivat tuoda mukanaan valtaisaa potentiaalia, jos ajattelemme tätä kaupunkitasolla. Kun ajatellaan uutta järjestelmää, niin tässä äh, mobiliteetti on palvelu. Ja se voi olla erittäin hyödyllinen, jos tähän suuntaan mennään niin tässä voisi tulla merkittäviäkin parannuksia kaupunkitasolla. Jos asiat menevät eri suuntaan, niin sitten tässä voi tietysti tulla myös vakavia riskejä. Tämän vuoksi me keskitymme kaupunkitasolla tähän, mutta kysymys ei ole pelkästään urbaanista tasosta, e, jolla nämä teknologiat voivat antaa oman parannuksensa, parannuspanoksensa mutta voidaan ajatella myös esimerkiksi moottoriteitä ja erilaisia järjestelmiä, jotka voivat esimerkiksi auttaa kuljettaja pysymään oikealla kaistalla, jos hänen huomionsa kiinnittyy muualle. Tässä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Me emme suunnittele näitä sovelluksia yhteen ainoaan ympäristöön. Meidän tutkimuksemme osoittavat, että eri automaatiotason tasoilla on erilaisia sovelluksia. Tämä on aivan selkeä. Tutkimuksessa me teemme selväksi sen, että pitemmällä aikavälillä vasta odotetaan tätä täyttä automaatiota. Minkä vuoksi? Monista eri syistä, eikä vähiten turvallisuussyistä siinä mielessä, että näitä välineitä täytyy sopeuttaa. Meillä ei ole tällä hetkellä olemassa olevia ajoneuvoja, joita, joilla voitaisiin testata näiden järjestelmien turvallisuutta. Ei edes Yhdysvalloissa. Jos nyt seurataan sitä, mitä Google-auton kanssa on tapahtunut, niin kyllä voidaan tunnustaa se, että itseohjautuva auto voi toimija, sellainen, jossa ei ole kuskia, vaan kone on ikään kuin tässä kuskin paikalla, mutta on kuitenkin sanottu, että vielä ei ole tehty sellaista testiä, jolla voitaisiin varmistaa tällaisten ajoneuvojen turvallisuustaso. Joten tällainen täytyy vielä toteuttaa. Me olemme sitä mieltä, että tämänhetkinen lainsäädäntöpuitteisto, no sen osalta emme ole niin huolissamme kuin muista asioista, koska tämänhetkinen puitteisto voi, sillä voidaan jo vastata tähän asiaan liittyviin kysymyksiin. Me voimme mennä sellaiseen järjestelmään, jossa tuotevastuukysymykset ovat vahvemmin mukana. Teimme selväksi myös sen, että tietysti lainsäätäjien täytyy läheisesti tarkastella tätä prosessia ja olla mukana sen eri vaiheissa, koska asiat tulevat muuttumaan nykytilanteeseen verrattuna. Myös vakuutusteollisuus, teollisuus, jonka näkemyksiä kuulimme, haastoimme heidät myös kysymällä, että odottavatko he suuria tulon menetyksiä, kun siirrymme kohti automatisoituja ajoneuvoja. He vastasivat, että ei. Ja uskon, että ne eivät tule myöskään menettämään tässä tuloja, koska me menemme yhä enemmän tällaiseen tuotevastuu suuntaan. Ja lopuksi vielä eräs seikka, jonka haluaisin tuoda esille. Me uskomme, että tässä suuren yleisön hyväksymisaste on tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa huomioon, koska on aivan totta, että ihmiset edelleen suhtautuvat skeptisesti tämän tyyppisen teknologian käyttöönottoon. Ja loppujen lopuksihan tarvitaan kuitenkin äh, kuluttajia, ihmisiä käyttämään näitä ajoneuvoja. Mitä sitten tulee tähän riippumattomaan uuteen virastoon, joka käsittelisi näitä teknologiakysymyksiä. Haluaisin muistuttaa teille, että jos me ajattelemme maailmanlaajuista markkinoille saattamista näiden tuotteiden osalta, niin pyytäisin teitä miettimään ja toimme tämän esille myös tässä raportissamme, että tarvitsemme kansainvälisen instituution, joka työstää tätä YKssahan tehdään jo merkittävää työtä tämän asian osalta. Tämä saattaa olla tällainen peruspaikka, jossa voidaan tuoda näitä asioita esille ja sitten keskustella myös teidän näkökulmastanne, niin teidän tarpeistanne. Nyt herra Neugebauer, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos. Minä tietysti haluaisin sanoa monia asioita, mutta keskityn teknisiin asioihin. Minä voin vastata niihin omassa funktiossani. Niin herra Van de Kamp, te puhuit sitten ajasta ja siitä, mikä taso on se, millä nyt ollaan. Sivulla neljä Ertrakin esityksessä on tämä vielä sanottu sanan selvästi, eikä tässä ole mitään sisäistä ristiriitaa. Tällä hetkellä olemme tasolla kaksi. Nämä ovat ajoneuvoja, joita voidaan jo ostaa, ja olemme siirtymässä nyt tasolle kolme. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Olemme todellakin tämän prosessin keskellä. Miksi tämä kestää näin kauan? Toisaalta menneisyydessä ei ole ollut teknisiä mahdollisuuksia, ei ole ollut näitä sensoreita eikä tällaisia tietokoneita saatavissa järkevään hintaan. Nyt asteittain tapahtuu tällaisten ohjaajaa tukevien järjestelmien käyttöönotto. Tämä muistatte näiden ABS-järjestelmien, eli jarrujen lukkiutumisjärjestelmien käyttö, eston käyttöönoton ja, ja tämän samantyyppinen to, toiminta tulee jatkumaan edelleen. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Selvästikin tämä tulee olemaan niin, että itseohjautuvaa ajamista tulee olemaan kaupungin ulkopuolella, koska se on siellä yksinkertaisempaa. Moottoritiellä ajaminen on teknisesti katsottuna melko yksinkertaista verrattuna mutkikkaaseen liikennetilanteeseen kaupungissa, jossa on paljon erilaisia liikennemuotoja, jalankulkijoita, pysäkkejä, joten on täysin selvä, että aluksi kaupunkien ulkopuolella ja siellä tarvitaan myöskin tämä eh, tieto, televiesintäinfrastruktuuri, ja tämä sitten tulee asteittain etenemään kaupunkien. Herra Ertuk, herra Bach, te puhuitte onnettomuuksista. Itseohjautuvat ajoneuvot tulevat tarjoamaan, voivat tarjota huomattavasti parempaa turvallisuutta, mutta sataprosenttista turvallisuutta ei ole. Onnettomuuksia tulee edelleenkin olemaan, niitä eivät pysty välttämään edes itseohjautuvat ajoneuvot. Me emme suinkaan pelkää järjestelmien teknistä pettämistä, koska järjestelmät valvovat toimintaansa itse, jos tulee virheitä, ne sammuvat ja antavat varoituksen. Tämä on nyt nähtävissä miksi tänään jo, jos näitä etäisyyttä valvovista tutkimojärjestelmistä. Tehän saatte varoituksia siitä, että anturi on jäätynyt ja järjestelmä sammuu. Varmastikin tulee tilanteita, jossa myös ajoneuvo, jossa on kaikki nämä anturit, ei pysty kuitenkaan ehkä, ehkäisemään onnettomuutta. Ja silloin voi sitten kysyä, miten pitäisi sitten päättää. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. tarvitaan parlamentin apuakin tämän asian ratkaisemisessa. Viime kädessä ei ole mitään keskustelua tulossa siitä, kuka on onnettomuuden uhri. Sitä ei pystytä edes päättelemään. Teknisesti voidaan tehdä se, mikä voidaan tehdä, eli onnettomuus vältetään, jos mahdollista, väistetään siinä muodossa, kun se on mahdollista, ja jos se ei onnistu, silloin valitaan teknisesti toinen vaihtoehto, eli energian pois vetäminen eli niin paljon pitkälti kuin mahdollista, eli jarruttamista niin paljon kuin mahdollista, ja loppu on sitten onnettomuus. Tämä on tekninen ratkaisu. Tähän me tarvitsemme lainsäätäjän tukea. Me tarvitsemme kokeilumenettelyjä, tutkintamenettelyjä, jotka ovat hyviksyttyjä, jotka, joissa voidaan todeta, että tekniikan taso on tämä ja tämä, ja silloin näiltä osin silloin tässä ajoneuvossa ovat ratkaisut ovat hyväksyttäviä. Siis ajoneuvot tulevat joka tapauksessa olemaan turvallisempia kuin nyt, mutta aina jää jonkinlainen riski. Herra Lundgren, te puhuitte ajamisen ilon puolesta ja siitä, miten tärkeää on itse ajaa. Valitettavasti joudun sanomaan teille nyt jo, että jo nykyisetkin äh, ajoneuvot, jos olette ostanut auto viimeisten kymmenen vuoden aikana, niissä on tietokoneita ja valvontajärjestelmiä, jotka ovat elektronisia. Ja nykyaikaisessa autossa on paljon enemmän erilaisia, äh, erilaista tietokonetoimintaa kuin oli NASAn ensimmäisellä kuulennolla. Tämä on luotettavaa siksi, että autoteollisuudessa me käytämme eri standardeja kuin käytetään esimerkiksi elektroniikassa ja siksi auto ei ole mikään älypuhelin tai mikään tietokone neljällä pyörällä. Te puhuitte täällä siitä, että pitää olla ajamisessa pitää olla iloa, Freudean faaren. Nyt me uskomme, että tulevaisuudessakin voimme olemaan siinä tilanteessa, että me holhoa mutta me teemme tarjouksia tiettyihin liikennetilanteisiin, jos ajaa sitä haluaa, mutta edelleenkin on tietysti totta kai mahdollisuus puuttua turvallisuutta edistään tilanteeseen. Herra Delitte, puhuitte tästä tietojen vaihdosta. Teknisesti meillä nyt on te- tiedonvaihtoa ja se toimii erittäin hyvin. Se ei ole ongelma. Ongelma tulee olemaan poliittisella puolella. Mitä tietoa vaihdetaan? Kenen kanssa? Mitä tietoa? Ja tässä on tehtävä selkeät ratkaisut sen osalta, mistä tiedosta on kysymys. On tietoja, jotka ovat eh, tärkeitä turvallisuuden kannalta, esimerkiksi eh, vaara-ilmoitukset, joista, jotka pitää välittömästi lähettää kaikille ympäristössä. Sitten on olemassa erittäin yksityisiä tietoja, jotka eivät kuulu kenellekään muulle mitään. Ja sitten on tietoja, jotka ovat sillä välillä, jotka voidaan anonymisoituna lähettää eteenpäin, jotka liittyvät esimerkiksi liikennemäärään, ja sitten on sellaisia tietoja, joita, joita voidaan vaihtaa erilaisten internetpalveluiden kanssa, jos kuljettaja haluaa tätä ja suostuu tähän. Eli emme tulevaisuudessakaan voi puhua tiedoista yhtenä kokonaisuudesta, vaan siitä, mitä tietoja tarvitaan. Ja silloin pitää olla selkeä käsitys siitä, mitä tietoa vaihdetaan, mitä missään tapauksessa ja mitä aika ajoin. Sitten vielä kommentti herra Bach te puhuitte tällaisesta yhtenäisistä automalleista, samaan tapaan kuin Airbus. Euroopan autoteollisuus on ylpeä siitä, että se on vuosien ajan pystynyt pitämään paikkansa kilpailussa ja siksi haluamme kilpailua. Viime kädessä me haluamme, että on erilaisia yrityksiä ja että on kilpailua eri toimittajien kesken, eri sidosryhmien kesken, mutta me teemme työtä yhdessäkin silloin, kun se on järkevää esimerkiksi kilpailua edeltävässä tutkimuksessa. Ja yksi niistä on tämä AirTrack, eurooppalainen tekniikkafoorumi, jossa ovat mukana kaikki valmistajat, jossa keskitytään tutkimukseen ja katsotaan, missä yhdessä voidaan saada aikaan perusteita. Siis luodaan yhdessä perusteet, niin kuin tämä eurooppalainen tekniikka, alusta, tekninen alusta ja sitten toisaalta kilpailua jotta Eurooppa säilyy maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä. Ja sitten vielä teidän kommenttinne tästä näistä autojen yhteiskäyttömalleista. Se on ehkä hiukan eri keskustella, mutta autotullisuus kyllä tukee voimakkaasti yhteiskäyttöä. Myöskin eräässä airtrack ryhmässämme me käsittelemme tätä autojen yhteiskäyttöä nimenomaan kaupunkien keskustoissa, jotta voidaan toimia tehokkaasti. Sitä tuetaan aktiivisesti. Minä kuitenkaan en näe tässä mitään suurta, sanoisinko, muutosta tämän kautta, koska näitä yhteiskunnallisia autojahan käyttää hyvin paljon ajatellen sitä määrää, miten niitä käytetään. Se ei ole mikään ratkaiseva muutos autosteollisuuden kannalta. Tässä se oli olennaisimmiltaan. Kiitos. Voin sanoa vain teille, että yhteiskäyttömalli Bremenissä – nyt on merkitty sitä, että yhtä yhteiskäyttöautoa kohti on kymmenen muuta, se korvaa kymmenen autoa. Mutta nyt sitten herra Myllä vastannee kysymyksiin. Um. Kyllä, kiitoksia. Ehkäpä aluksi Vadekampia Van Sion. Luonnollisesti halusimme tämän pilottihankkeemme pienellä alueella aloittaa, sillä on paljon helpompaa saada ihmiset toimimaan yhdessä ja vakuuttaa heidät. Suurin ongelma nyt ei ole itse asiassa teknologinen, vaan se, että ihmiset hyväksyvät tämän ratkaisun. Tämä on paljon helpompaa ehkä Sveitsissä kuin jossakin muualla. Ja siksi nyt maailman ensimmäinen pilottihanke tällaiseen itseohjautuvaan automaattiseen julkisen liikenteen sen liittyen tapahtuu meillä. Tämä tapahtuu tavallisella kadulla Sionissa. Luonnollisesti tämä nyt ei ehkä onnistuisi samalla tavalla Berliinissä, mutta Sionissa voidaan liikkua siis eh, tavallisia teitä pitkin näillä ajoneuvoilla. Me myöskin uskomme, että me emme metroja ja raitiovaunuja ja suuria linja-autoja korvaa näillä pienemmillä ajoneuvoilla, mutta voimme nämä vähän kysytyt linjat ja palvelut korvata automaattisilla yhteyksillä. Luonnollisesti tämähän on pienissä kaupungeissa ja maaseudulla tärkeämpi seikka. Sitten äh, ymmärrän, että ehkä puhuin hiukan nopeasti teknisistä, teknisestä puolesta. Äh, haluan siis tehdä selvästi, selväksi, että näissä busseissa ei ole kuljettajan istuinta, ei mitään jarru- tai muita polkimia eikä rattia. Siellä on vain yksi nappi, stop-nappi, ja voidaan ehkä sanoa, että tämä on melkoisen vaarallista. Mutta kuten kollegani sanoi äsken, yksi valtavan helppo tapa vähentää vaaroja on vähentää nopeutta. Meidän sukkulabussimme kulkee vain noin 20 kilometriä tunnissa. Kaupungin sisällä tämä on sopiva nopeus. Teknisesti se pystyisi kulkemaan paljon nopeammin, mutta turvallisuussyistä me aloitamme hyvin hitaasti ja uskomme, että tämän tyyppiset ähm, ajoneuvot eivät voi liikkua 100 kilometriä tunnissa, niiden täytyy liikkua paljon hitaammin, mikä vähentää näitä turvallisuusriskejä huomattavasti. Sitten edustaja Rikki, vastaanpa ehkä ranskaksi teille. Pyrin näin kunnioittamaan ranskalaista minut adoptoinutta maata. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Vuosi tai pari sitten olisin ehkä vielä sanonut, että 20 vuotta pitää odotella, mutta nyt tällä hetkellä en ole enää niin varma tästä, sillä todellakin näitä ajoneuvoja on jo olemassa. Ainakin julkisen liikenteen sovelluksia varten, kun meillä on liikenneoperaatio operaattori, joka kontrolloi toimintaa, ja kun meillä on rajattu toimintakenttä, ratkaisu on toimiva. Suurin este nopeammalle käyttöönotolle itse asiassa on lainsäädäntö, lupien saaminen. Sveitsissä me odottelemme vielä eräitä lupia, toivottavasti seuraavaan keskustelukierrokseen saamme tiedot näistä kollegani on nyt tuomassa, mutta luonnollisesti kaikkia lainsäädäntöä täytyy muokata, jotta tämän tyyppinen palvelu olisi mahdollinen. Meillä on vähemmän ongelmia, jos me ähm, käytämme näitä ratkaisuja julkisessa liikenteessä, sillä tälläkin hetkellä me olemme luonnollisesti vastuussa ajoneuvoistamme. Me olemme tottuneita siihen, että joudumme tietyllä tavalla turvaamaan matkustajiemme turvallisuuden ja kantamaan vastuun, jos jotakin tapahtuu. Ja me emme ole niinkään huolestuneita automaattisista ajoneuvoista olemme ehkä vähemmän huolestuneita kuin tavallisten ajoneuvojen kohdalla, sillä näissä itseään ajavissa, itseään ohjaavissa ajoneuvoissa on kymmenisen valvontakameraa, joten voimme valvoa tapahtuvaa. En usko, että tekniikka on ongelma, mutta luonnollisesti meidän täytyy saada aikaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Ja sitten infrastruktuuriin liittyen voin rauhoittaa teitä päinvastoin kuin aikaisemmissa kokemuksissa. Aikaisemmat kokemukset olivat melkoisen kalliita, kun puhuttiin itseohjautuvista autoista esimerkiksi moottoritiellä. Päinvastoin kuin näissä kokemuksissa, me emme tarvitse tässä tapauksessa mitään infrastruktuuria. Meillä tarvitsee vain olla jonkinlainen mm, pysäkin merkki, ihmisille, jotta he tietävät, missä odottaa ajoneuvoa, ja he voivat tämän lisäksi myöskin puhelimensa kautta tilata ajoneuvon paikalle. Kysymyksessä ei siis ole mikään infrastruktuuriongelma. Ähm, kulut ovat melkoisen vaatimattomat. Nämä ovat tietenkin uusia laitteita, uusia ajoneuvoja, mutta ne ovat sellaisia, joissa erilaisia sensoreita on jo joka tapauksessa. Tämä ei ole kovinkaan kallista ja joka tapauksessa paljon edullisempaa kuin vaihtoehdot, jos ajatellaan, että kyseessä on yksi henkilö, joka kulkee linjalla. Tämä ei ehkä ole niinkään edullista, mutta jos meillä on useampia ihmisiä ja siis julkista liikennettä, kulut eivät ole kovinkaan suuret. Mitä palvelun hyväksymiseen tulee? No, me nyt jo kuljetamme julkisessa liikenteessä ihmisiä. Meillä on nyt jo metroja, joissa ei ole kuljettajia ja ihmiset hyväksyvät tämän, koska tietävät, että kaikki toimii hyvin ja kaikki on hyvin organisoitu. Ja tätä me odotamme myöskin näiltä busseilta. Ensimmäiset reaktiot ovat hyvin positiivisia. Tämä on melkoisen mukavaa. Ihmiset eh, pitävät näistä ajoneuvoista ja voimme selittää niiden toimintaa meillä voi olla ajoneuvossa henkilö, joka selittää, kuinka ajoneuvo toimii, mutta hän ei siis sitä aja eikä ohjaa, kun siellä ei ole polkimia eikä rattia. Ja jopa journalistit ovat paljon kokeilleet näitä ajoneuvoja maailmanlaajuisesti viime kuukausina, ja hekin ovat olleet melkoisen myönteisiä. Tämä on ollut rohkaisevaa, sillä journalistithan usein ovat kaikkein kriittisimpiä henkilöitä, joten me olemme melkoisen optimisteja sen suhteen, että tämä uusi teknologia saadaan hyväksyttyä ainakin julkisessa liikenteessä. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Näin tämä ensimmäinen paneeli on nyt saatettu päätökseen. Ensimmäiset keskustelut, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia. Nyt tulee toinen paneeli. Haluaisin nyt, että siirtyisitte tänne eteen istumaan. I think we can continue. Voinemme jatkaa. Please take a seat. Olkaa hyvä, istuutukaa. Und wir kommen nun zu dem nyt tulemme sitten toiseen paneeliin, joka liittyy älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja liikkuvuuden hinnoitteluun. Ensimmäinen puhuja on professori Eric Sampson – Newcastlein yliopistosta Isosta Britanniasta. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka nyt varana olisikin se, että kerron teille jotain sellaista, minkä jo tiedätte, niin liikenne on hyvin moni syistä. Yhä enemmän vaaditaan sitä ja yhä enemmän on paineita siitä, että ei ole vara siihen. Tällä hetkellä yritetään tasapainottaa tätä sillä tavalla, että yritetään vähentää kysyntää, meillä on välineitä tätä varten, ja myös yritetään parantaa tarjontaa. Ja perun, perinteinen vastaus on ollut, että lisätään, lisä, lisätään infrastruktuuria. Perinteisesti vastataan niin, että lisätään tarjontaa kehittämättä infrastruktuuria. Tässä on nyt vuosien aikana tapahtunut paljon kehitystä. Olen tähän luetellut näitä megasuuntauksia. Älykkäät liikennejärjestelmät mahdollistavat näitä ja hyötyvät näistä. En käy näitä nyt yksityiskohtaisesti. Suurimman osan näistä tunnistattekin sieltä, mutta tartun muutamaan näistä erityisenä esimerkkeinä. Älypuhelimet, tietokoneet ja ajoneuvot tiedämme, että niistä tulee aina vain älykkäämpiä. Niistä on tullut tällaisia tiedonkeruulaitteita. Avoimen datan saatavuus eritoten hallin, hallituksilta muuttaa nyt täysin liikennemarkkinoita. Me olemme menossa yhä enemmän omistuksesta palvelujen tuottamiseen. Ja tällä tavalla tuodaan uusia ajatuksia, uusia palveluita, uusia mahdollisuuksia niin mobiliteetissä. Alu, äh, ajoneuvoista ne ovat muuttuneet tällaista koneista sellaisiksi, joita hallinnoidaan ohjelmistolla, eikä päinvastoin. Jotain tällaista on jo mainittukin liikenteen osalta, automaattijarrutus, itse parkkeeraus ja niin edelleen. Mutta meillä on myös digitaalijärjestelmiä, jotka reagoivat nopeammin kuin ihmiset. Ilma, turvatyynyt reagoivat paljon nopeammin kuin mitä ihminen pystyy tuossa tilanteessa reagoimaan ja päättämään, mitä tehdä. ITS, älykkäät liikennejärjestelmät, niissä yhdistyy neljä asiaa ja ne mahdollistavat tehokkaan, tehokkaamman toiminnan, puhtaamman, mukavamman ja turvallisemman ajamisen kaikissa eri muodoissaan. Kun meillä nyt on näin paljon eri välineitä käytettävissämme ja nämä ulottuvuudet, joista puhuin aikaisemmin, niin mitä puuttuu vielä ITS-teknologiasta? No lyhyt vastaus on, että ei kovinkaan paljon. Me tarvitsemme lisää kehitystä niin, että pystymme nopeammin lataamaan sähköajoneuvoja, parempia paristoja, parempia akkuja ja induktiivista latausta. Infrastruktuureista täytyy tehdä älykkeitä. Jos 1800-luvun tien rakentajat palaisivat tähän maailmaan, niin huomaisivat, että tiet ovat kutakuinkin samassa, samanlaisia kuin tuolloin. Kenties raideliikenne on paremmassa jamassa, mutta meidän infrastruktuurimme ei ole kovinkaan älykästä. Meidän täytyy kehittää moottoriteitämme niin, että niillä voi liikkua näitä kommunikoivia ja vahvasti automatisoituja ajoneuvoja. Tällä hetkellä meillä on erillä, erilliset linjat, tiet molemmille. Meidän täytyy tässä ajatella esimerkiksi verkostojen laajentamista. Tämäkin mainittiin ja muut puhujat täällä mainitsivat autojen kommunikoinnin ja sen, että me olemme nyt tässä menossa kohti tuota outoa esineiden internetin maailmaa. Me emme ole vielä tehneet tarpeeksi tästä, emmekä ole ymmärtäneet riittävästi tämän esineiden internetin maailman kyberturvallisuuskysymyksiä. Jos me haluamme mennä esimerkiksi vetypolttoaineisiin ja polttoainekennoihin. Me tarvitsemme paljon enemmän uutta teknologiaa tähän. Tässä minun teknologiatoive luettelo, niin se ei ole hirvittävän pitkä mitenkään. No mitäs muuta tässä nyt sitten vielä puuttuu? joko me emme ymmärrä tai hyvin hitaasti pystymme hyväksymään joitakin asioita tästä luettelosta. Me emme tiedä kovinkaan paljon tulevaisuuden liikennekysynnästä ja siitä, millä tavalla se tulee muuttumaan ja näin ollen, mitä se tekee verotuloille. Emme ymmärrä myöskään kovin paljon kuljettajan käyttäytymistä ja mielenkiinnon muualle suuntautumista. Vedenalaisessa maailmassa on tehty paljon enemmän tämän asian osalta kuin tieliikenteessä. Ilmailussa ymmärretään jaettu ö, valvonta ja kuljettajan tai pilotin asema, samoin kuin ö, kontrollin poisanto koneelle tai sen takaisinotto ihmiselle. Tästä kaikesta on puhuttu myös automatisoituineen ajoneuvon osalta, mutta sitä ei riittävästi ymmärretä vielä. Yhtä lailla emme ymmärrä myöskään ajoneuvopäästöjä todellisen maailman ajo-olosuhteissa. Nämä kommunikoivat ajoneuvot ovat nyt olemassa, ne voivat tuoda meille paljon hyötyjä ja ne, niillä voidaan mennä nopeammin, niissä saadaan hyötyjä nopeammin ja edullisemmin kuin kuljettaja autoista. Tästä on komission tutkimuskin tältä vuodelta. Me emme ymmärrä, mikä vaikutus on näillä vahvasti automatisoiduilla ajoneuvoilla sen osalta, mitä ne merkitsevät ruuhkille, parkkeeraamiselle, turvallisuudelle ja verotuloille. Ja vielä emme myöskään ymmärrä liikenteessä miehittämättömien ajoneuvojen roolia. Mikä se on? Onko semmoinen olemassa? Sitten vielä muita puutteita. karttapuutteet yleisessä, yleisellä tasolla, niin että ymmärrettäisiin ympäristön yleistilanne – ei pelkästään siis tiestöä, vaan tämä on paljon monimutkaisempi asia. Me tarvitsemme kustannushyötydataa ITSn käytöstä. Meidän täytyy saada tietoa siitä, miten tätä on jaettu, miten siitä on hyödytty. Meillä täytyy olla parempaa yhteistyötä ajoneuvoyritysten ja infrastruktuurioperaattorien kanssa. Emme halua puhua eristyksessä niiden kanssa yksi on riippuvainen toisesta. Täällä puhuttiin jo paljon vastuusta ja institutionaalista puitteista näiden automatisoitujen ajoneuvojen osalta. Ja meillä on kokemusta siitä, että pieni määrä näitä automatisoituja ajoneuvoja on perinteisten autojen joukossa. Tarvitsemme lisää kokeiluja näiden automatisoitujen rahtiajoneuvojen joukko- tai ajoneuvoryhmä kuljetuksista. Täällä on mainittukin, että meillä on varsin suuria, pitkälti amerikkalaisia yrityksiä, jotka haluavat tälle alalle. Ei pelkästään bisnessyistä eivätkä hyödyttääkseen esimerkiksi kuluttaja. Osa, näytän teille kuvan tässä. Lapsena kasasin näitä lentokoneita, pienoismalleja. Silloin sai tuollaiset kuvat ja ohjeet pakkauksessa. Vahvasti automatisoitujen riippumattomien ajoneuvojen maailma on hieman tällaista. Meillä ei ole ö, vielä kuitenkaan kuvia tästä, eikä meillä ole näitä ohjeita, ja tätä varten tarvitsemme nyt toimintaa. Ja nyt Tom Vögel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 Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä olen äm, Hampurin hyvin anglofiilista kaupungista, joten puhun nyt englantia tässä esityksessäni. Aivan nopeasti haluaisin kertoa siitä, mikä on International Transport Forum. Me olemme OECDn alainen ajatushautomo Pariisissa. Meillä on 58 alan toimijaa, eli laajempi 23 maata enemmän kuin OECDssä, Kiinan ja Intian kaltaisia jäseniä myöskin, niin meidän tarkoituksemme on antaa liikenneministereille neuvoja monissa asioissa, joihin heidän täytyy valmistautua. Meillä on myöskin Leipzigissä tänä vuonna vuotuinen huippukokous, joka käsittelee vihreää liikennettä. Tämän lisäksi me teemme tutkimuksia ja julkaisemme tutkimuksia. Tässä voin näyttää kaksi esimerkkiä. Näistä ne liittyvät älykkäisiin ITS-liikennejärjestelmiin. Keskustelin niistä hiukan enemmän myöhemmin, mutta voisin antaa muutaman yleisemmän huomion ja katsauksen siitä, minkä tyyppisiä Mitkä, mitkä tyyppiset aiheet tällä alalla ovat mielestäni tärkeitä? Me olemme tehneet töitä massa, datan ja liikenteen parissa. Meillä on tutkimuksia, jotka ovat saatavilla meidän verkkosivuillamme ja me jatkamme yhä tätä työtä. Pian julkaisemme tietoja yksityiskohtaisempiin aiheisiin liittyen. Puhun niistäkin hiukan myöhemmin. Ja olemme tehneet eh, urbanialueiden liikennejärjestelmiin liittyvän Arvioin, jossa tarkastelemme mahdollisuutta luoda suuren kattavuuden urbaani sukkula järjestelmä, älykäs järjestelmä. Unohdamme tässä aikataulukysymykset hetkeksi ja tarkastelemme tätä mahdollisuutta. Eli tässä on kaksi ähm, hyvin tärkeää ITFn tekemää tutkimusta. Haluaisin tässä keskittyä muutamiin kysymyksiin. Ähm, aivan aluksi tieto ohjaa taloutta, massatiedon ilmaantuminen, se, että yhä enemmän tietoa kerätään uusista lähteistä ja voidaan tunnistaa, ja että meille muodostuu sellaisia liiketoimintamalleja, joissa data-analyysi voi tarjota ratkaisuja. Näitä ratkaisuja voimme myöskin saada politiikkaan erilaisiin liikenteen ja liikkuvuuden järjestelmiin. Tässä yhteydessä tietoa, dataa pidetään resurssina, kun pohdimme talouden moottoreita. Meidän täytyy pohtia sitä, kenelle tämä data kuuluu, liikennealalla suuri osa tästä datasta on geolokalisaatiotietoja. Minä siis elämällä elämääni tuotan tätä tietoa. Omistanko tämän tiedon? Ja minkälaisia tietosuojakysymyksiä asiaan liittyy, kuinka voimme kyberterrorismia ja terrorismia vastaan suojautua ja niin edespäin. Nämä ovat kysymyksiä. Data tekee erilaiset liikenne konseptit mahdolliseksi. Tässä meillä on hyvin paljon sosiaalisia innovaatioita ja uusia liikennekonsepteja ja sosiologisia investointeja. Tässä on liityntäpinta ja siltä syntyy erilaisia uusia ratkaisuja, kuten esimerkiksi Uber. Niitä pidetään häiriöinä, ne häiritsevät perinteisiä palveluntarjoajia ja perinteisiä teollisuuden aloja, ja usein lainsäätäjien on vaikea pysyä näiden uusien mallien aikataulussa. Pitääkö meidän pohtia, että meillä pitäisi olla sitä, että meillä olisi aivan uudenlaisia dataan perustuvia malleja ja jonkinlainen täydellinen paradigman siirtymä, jotta voimme vastata tähän tilanteeseen, on kysymys. Tämän Lisäksi haluaisin jaetusta liikkuvuudesta keskustella hiukan. Tämä tarkoittaa mahdollisesti sitä, että auton valmistajat siirtyvät äh, liikkumismalli palveluihin. Monet tuottajat jo näin toimivat. Heillä on erilaisia ajoneuvon jakojärjestelmiä. Nämä saattavat muuttua todellisiksi liikuntatoimintamalleiksi, kuten Uber-palvelu. Meillä on siis ongelmattomia malleja ja sitten Uberin kaltaisia malleja, joihin liittyy monia ongelmia, jotka ovat äh, tällaisia palveluja, jotka ovat hyvin rajattuja monissa maissa, mutta leviävät aggressiivisesti monelle markkinoille. Niihin liittyy kuitenkin myös äh, positiivisia seikkoja. Suurin osa ruuhkista teillämme johtuu siitä, että autoilijat autoilijan suhde ajoneuvoihin on 1,2 ja tämä voisi parantua eri liikennemallien myötä. Tässä yhteydessä tarkastelemme myöskin urbaania liikennettä ja sitä, miltä tilanne näyttäisi, jossa meillä olisi itseään ohjaavia jaettuja urbaaneja liikennemalleja. Tässä tarkastelemme kahta mahdollisuutta, kahta erilaista mahdollista järjestelmää. Toinen muistuttaisi ennemminkin takseja. Meillä olisi pieni ajoneuvo, joka kuitenkin jaettaisiin. Eli henkilö kuljettaisiin lähtöpaikasta päämääräänsä ja ajoneuvo saattaisi ajaa kiertotietä ja sen saattaisi joutua jakamaan korkeintaan kahden henkilön kanssa. Toinen mahdollisuus olisi minibussi, jossa olisi 10-12 matkustajaa. Matkustajat jakaisivat tämän ajoneuvon käytön. Kiertotie saattaisi olla hiukan pitempi, eikä palvelu aina olisi ovelta ovelle palvelu. Ihminen saattaisi joutua muutaman sata metriä kävelemään pahemmassa tilanteessa. Tarkastelemme siis sitä, kuinka tämä vaikuttaisi urbaaniin liikkuvuuteen. Tässä avain asemassa oli se, että näillä ratkaisuilla voisimme päästä eroon noin 90 prosentista ajoneuvoja teillä nykyisin. Me tarvitsemme vain noin 10 prosenttia nykyajoneuvokannasta ja tämä vapauttaisi valtavat määrät tilaa muihin tarkoituksiin. Mutta luonnollisesti tästä syntyy kysymys siitä, mistä nämä ajoneuvot tulevat. Toimisiko tämä Euroopan autoteollisuuden kannalta? Olisiko autoteollisuus vielä yhä tärkeää? Jos tarkastelemme Kaliforniassa tapahtumaa, olisi todennäköisesti viisasta, että teollisuus lähtisi näille urille ja ajattelisi rooliaan enemmänkin liikkuvuuden tarjoajana sen sijaan, että se olisi vain auton valmistaja tai ainakin teollisuus voisi monia erityisajoneuvoja näitä ratkaisuja varten suunnitella ja sen lisäksi liikkuvuuspalveluja. Meidän täytyy pohtia tilannetta ja sitä, kuka tämän kaltaisia palveluja hallinnoisi, olisivatko kyseessä ajoneuvojen valmistajat vai perinteisesti nykyisin metroja, raitiovaunuja ja niin edespäin liikennöivät liikennöitsijät, vai olisiko jonkinlainen Euroopan unionin ulkopuolinen toimija se taho, joka näitä hallinnoisi? Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän pitää siis pohtia. Pyrin valmistelemaan eri ministereitä heidän päätöksenteossaan, kun he näitä asioita käsittelevät. Nyt pääsinkin jo päätökseen aivan aikarajojen puitteissa, kun oli näin saksalaisen tehokas. Kiitoksia. Niin. Laitamme kellon käymään hiukan liian myöhässä, mutta se oli taas meidän virheemme. Ja nyt seuraava puhuja on Rafael Kestli liittovaltion tievirastosta Sveitsistä. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta esitellä teille liikkuvuutta liikunnan hinnoittelua. Puhun siitä, miten tämä toimeksianto on annettu, mitkä ovat olleet tavoitteet ja mit, miten, minkälaisia malleja on kehitelty teille ja rautateille. Jos aikaa jää, puhun myöskin, myöskin maksusta, joka liittyy raskaaseen liikenteeseen. Niin, kuten näitä tästä kalvosta, että näitä tämä tavoitte lähtee liikkeen viime vaalikaudelta, jolloin ympäristö, liikenne, energia ja kommunikaatio ministeriö sai tehtäväkseen valmisteltaisen mallin vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on saada aikaan liikkuvuudelle hinta, esittää erilaisia mallivaihtoehtoja teille ja kiskoille, ja sen on tarkoitus olla perustana yhteiskunnalliselle ja poliittiselle keskustelulle määritelmät ja tavoitteet tälle liikku, liikkuvuuden hinnoittelulle. Siis tämä konseptimalli määrittelee sen käyttöön perustuvin maksuja, jotka koskevat infrastruktuurin käyttöä ja palveluita yksilöllisessä liikenteessä ja julkisessa liikenteessä niin, että samalla pyritään vaikuttamaan liikkuvuuden kysyntään. Tavoitteena on se, että kaikki, <clears throat> eh, kaikkien liikennemuotojen osalta pyritään saamaan rikottua tällaista huippukäyttöä ja samaan aikaan tasaisempaa liikenneinfrastruktuurin käyttöä. Kysymys ei ole rahoitusvälineestä, vaikkakin ohjaaminen tapahtuu hinnan kautta ja tätä kautta olisi mahdollista myöskin harjoittaa rahoittamista. Sen ei pidä myöskään seurata mitään yksiselitteisiä ympäristötavoitteita. Tästä näette nyt nämä viisi mallivaihtoehtoa tieliikenteelle – Nämä vallit on rakennettu moduuleittain. Kysymys on liikkeelle kilometrihinnasta, joka lähtee liikkeelle jo, joka on olemassa jo ensimmäisessä vaihtoehdossa. Sitten tämä verkko A, NETS A, siinä hinnoitellaan kansallisten teiden käyttöä, eli moottoriden käyttöä kilometrimaksulla. Kilometrimaksu mm, johtaa siihen, että nykyisestä eh, tällaisesta summittaisesta vinjetistä siirrytään kohti kilometrikohtaista maksua, joka merkitsee sitä, että otetaan maksu käytössä. Tämä voi johtaa liikentemäärän muuttamiseen, mutta se ei kuitenkaan sovellu liikenteen ohjaamiseen, koska se ei tee mitään erottelua sen mukaan, mihin aikaan tietä käytetään. Vaihtoehdossa B otetaan, on tämä normaali käytössä kilometrimaksu ja sitten huippuliikenteen aikoina tällainen kilometrin lisä. Tätä kautta voidaan puuttua ruuhkiin ja tieverkoston tarjolla olevan käyttöön puutteellisen olemassa rosturin käyttöön puuttuessa voidaan ohjata. Sitten tämä tällainen verk- Zone Zone A, siinä myöskin otetaan kilometrimaksu normaalina kaikkina käyttöaikoina ja sitten huippukäyttöaikoina tällainen kilometri lisää. Sen lisäksi myöskin taajamissa suuremmissa taajamissa, niin lisäksi myöskin tienkäytöstä tällainen kilometri lisää. Sitten seuraavassa vaihdossa zone net, zone B. Siinä erona on se, että ei pelkästään tärkeimpinä liikenneaikoina, vaan myöskin normaalina käyttöinä aikoina vedetään suuremmissa asuskeskittymissä tällaista kilometrin perusmaksua ja kilometri lisää. Sitten alue, vaihtoehdossa otetaan maksu kaikkien julkisten teiden käytöstä, siis kantonien sisäisten teiden, kunnallisten teiden käytöstä kaikkina aikoina kilometrimaksu ja sitten keskeisinä liikenne, liikenneaikoina, ruuhka-aikoina kilometri lisää. Tämä mahdollistaa Sveitsin laajuisen kilometrimaksun ja sen, että liikenneiden käyttäjä kohdellaan yhtäläisesti kaikkialla maassa samalla tavalla. Tällaisena lähtötavana voidaan myöskin välttää sitä, että liikenne siirtyisi muille teille tai vastaavaa. Ja olisin sanon vielä sitten julkista liikenteestä sen, että suuri ero julkisen liikenteen ja yksilöllisen liikenteen välillä on siinä, että liikenneyritykset lisätoimijoina ovat sitten infrastruktuurin tarjoajia ja myöskin loppukuluttajia. Ne tarjoavat tällaisia tasamaksuja, jotka merkitsevät sitä, että voidaan rajoittamasti käyttää liikkuvuutta, mikä ei ole mahdollista samalla tavoin silloin, kun on kysymys tieliikenteestä. Tässä näyttänyt tämä kolme mallivaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. Julkinen liikenne vaihtoehdossa silloin erityisesti voimakkaasti käytettyissä tien rautatien bussi- ja raitiolinjojen tapauksessa asiakkaat maksavat paikallisesti ja ajoittain eri hintoja. Sitten tässä, tässä pyritään kohti tällaista käyttöön perustuvaa järjestelmää ja siinä pyritään katsomaan sitä, miten eriytettyjä maksuja yritettyjä maksuja voidaan käyttää, voidaan ohjata tätä liikenteen käyttöä, mutta tämä on pelkästään pilottihankkeena eikä sovelias ja tavoitteisiin johtava tällaisena jatkuvaratkaisuna. Seuraava vaihtoehto, julkinen liikennevyöhyke. Siinä ei kysymys ole pelkästään tietyistä linjoista, vaan tietyistä julkisen liikenteen vyöhykkeistä, joissa on voimakkaasti liikennettä kaupungeissa ja laajemmissa keskuksissa, jossa sitten asiakkaat maksaisivat eri hintoja sen mukaan, mihin aikaan ja missä käyttävät näitä palveluita. Sitten on tämä seuraava vaihtoehto, jossa on julkinen liikenneverkko, ÖVNets. Siinä koko julkinen liikenne koko Sveitsin alueella olisi sellaista, että asiakkaat maksaisivat siitä paikallisesti, ajallisesti ja laadullisesti erilaisia hintoja jolloin tätä kautta voitaisiin saavuttaa se, että käytetään näitä infrastruktuuria tasaisemmin, ja tässä pyrittäisiin todellakin siihen, että maksettaisiin sen mukaan palveluista, kun niitä käytetäänkin. Meillä on vielä pari sekuntia aikaa, joten sanon muutaman sanan muutamasta muusta asiasta, nimittäin tämä se, tämä raskaan liikenteen maksu, ja tätä kattaa vuodesta 2001 on voitu vähentää alvit liikenteessä liikenteen volyymiä ja saada se tasaista, vakautettua. Tämä älykäs liikennejärjestelmä ITS ja li, liikkuvuuden hinnoittelu kuuluvat toisiinsa, koska tällä tavalla voidaan todellakin saada järkevästi vähennettyä liikennettyä ja valvottua sitä, ja tämän kehittämistä on tästä syystä hyvä tukea. Lisätietoja löytyy meidän verkkosivuiltamme ja siellä on olemassa tämä raportti näistä eri malleista saatavilla kolmella eri kielellä. Kiitos. Rafael. Kiitos herra Kestli ja nyt puheenvuoron saa Eva Zofka, joka on projektikoordinaattori Varsovasta. Sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset, arvon kutsuvieraat, hyvä puheenjohtaja. Tulen tutkimuskeskuksesta ja haluaisin hieman kertoa teille nyt tutkimustilanteesta. Siinä keskitytään eri aiheisiin. Esitykseni on lyhykäinen. Voimme varmaan puhua sitä enemmän, jos teillä on kysymyksiä. Ensinnäkin nopea katsaus eri teknologioihin, kun puhutaan liikkuvuudesta ja älykkäistä liikennemuodoista. Me puhumme 2020 hankkeesta, jossa tuodaan infrastruktuurioperaattorit, käyttäjät yhteen. Me puhumme tieliikennesektorista. Se on osa tätä se on tärkeä osa tätä tämänpäiväistä kokousta, mutta me tarkastelemme teknologioita, joita voidaan soveltaa myös muihin liikennemuotoihin. Meillä on tämä integroitu yhdennetty liikennejärjestelmä ja yksi kuuma aihe tänä päivänä on myös tämä esineiden internet. Sen kautta voidaan myös jakaa ajatuksia, käyttäjämobiliteettia ja niin edelleen. Tämän jälkeen haluaisin esitellä teille, teille yhtä hankettamme, Nopeasti haluaisin puhua viestinnästä, kommunikoinnista, joka on keskiössä tässä teknologiassa, jota tänä päivänä käytämme. Eli ajoneuvosta ajoneuvon viestintä, ajoneuvosta infrastruktuuriin ja infrastruktuurista jonnekin muualle viestintä, eli pilvet ja ää, muu teknologiaa. Ja tätä toteutetaan esineiden internetin kautta. Tutkimusinstituuttiona äskettäin aloitimme yhteistyön liikennejärjestelmien kehityskeskuksen kautta Tsekin tasavallassa. Siellä on tätä suurdataa. No mistä tässä nyt on kysymys? Kaikki puhuvat siitä. Valtaisa tietomäärä tällä hetkellä. Tietomäärää tuotetaan myös eri liikennemuodoista ja eri liikennesektoreilla – optimoinnista ja ajoneuvovalmistuksesta ja niin edelleen. Kuka omistaa tämän datan? Kuka sitä käyttää? Voidaanko sitä käyttää niin, että käyttäjät voivat hyötyä tästä? Tietysti kyllä näin voidaan tehdä ja tämän vuoksi yksi tämänhetkisistä tutkimushankkeistamme osoittaa meille sen, millä tavalla me voimme itse asiassa käyttää tätä meitä kuluttajia hyödyttäen niin, että voidaan parantaa liikenteen tehokkuutta ja näin liikenne paranee. Eli suur data, mitä tulee mobiliteettiin ja liikenteeseen. Voidaanko sitä mitata? Tämä on yksi tärkeistä kysymyksistä. Tämä on aihe, jota me haluamme todella tuoda esille tutkimuksen kautta myös teidän suuntaanne, koska kaikki on paljon helpompaa, jos asioita voidaan mitata ilman, että mallinnetaan sitä. Tällä hetkellä teknologian kautta voidaan mitata liikennettä hyvin tehokkaasti ja sitten lopuksi käyttäjät, me kuljettajina tai operaattorit voivat sitä hyödyntää reaaliaikaisesti. Ja tätä käytetään myös automaatiota varten. Ajattelen esimerkiksi juuri ajoneuvoja. No valitettavasti minulla ei ole nyt tätä sovellusta, jotta voisin tämän animaation teille näyttää. Tämä on oikein mukava animaatio. Siinä ajoneuvo liikkuu ja nähdään nämä dynaamiset liikennemerkit, jotka näyttävät meille nopeusrajoitukset ja erilaista tietoa tien tapahtumista ja auton sisäiset laitteet, kuten GPS ja muut, voivat kertoa kuljettajalle myös erilaisia tietoja ajettaessa. Tämä on teknologia, jota on tällä hetkellä käytettävissä, jota meillä ei ole mikään uusi juttu, mutta automatisoidussa ajoneuvoissa nämä voi olla vielä tarkemmin kohdennettuja auton sisällä, samoin ajoneuvojen ja keskinäinen viestintä- ja ajoneuvoviestintäinfrastruktuurin kanssa voidaan parantaa. Haluaisin esitellä teille myös tämän kansallisen mobiliteettianalyysin, joka on toteutettu Tsekin tasavallassa. Tämä on reaaliaikaista dataa, joten nämä kirkkaat kohdat tuolla, ne ovat kaupunkeja, ja tällä tavalla reaaliaikaisesti näytetään urbanialueiden liikennettä. Siinä nähdään, miten ihmiset asettuvat, miten he viestivät keskenään. Joten tulevaisuus näkyy tässä. Tämä on jo saatavilla verkon kautta ja tämä myös syöttää tietoja liikenneoperaatiokeskukseen. Tässä nähdään reaaliajassa, kuinka mobiliteetti toteutuu. Keski-Euroopan mobiliteetti Atlas, SEMA, tämä, tässä ovat nämä keskittymä merkinnät ja mobiliteetti näkyy tästä myös. Tämä on hyvä tämän päivän tieliikenne sekkoja varten, mutta myöhemmin tätä voidaan käyttää kaupallistamismielessä, sähköisen käyntiin, ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Ja kun tällaista dataa on saatavilla, voidaan itse asiassa kaiken kuljettamisen tulevaisuutta suunnitella. Muutamia sovelluksia, joita on tällä hetkellä saatavissa suurdataa käyttäen ja käyttäen sitä, niitä tietoja, joita saadaan näistä sensoreista. Tämä on, tämä on sellaista tietoa, jota operaattorit voivat omille kannettaville tietokoneilleen saada, samoin kuin kuljettajat. Ja tämä tuote on erittäin hyvä. Tässä näkyy esimerkiksi tiekartasto. ja tämä on pelkästään tuote, tämä on sovellus, jossa on erilaiset tieliikenne, valvontakeskukset ja niin edelleen liikennehallinnointi Slovakian keskuksesta. Tässä nähdään GPS-ohjelmalla tämän. Tällä voidaan myös hallinnoida erilaisia tapahtumia. Tämä on ai- erittäin tärkeä aihe, koska tämän päivän elämä on varsin turvatonta, ilmasto muuttuu, ja tulee kaikenlaisia erilaisia tapahtumia. Mitä ihmisten suhteen tehdään, jos jotain suurta tapahtuu? Ja tämä antaa meille reaaliaikaista tietoa ja uudelleen reititystä, miten ihmisten pitäisi reagoida, minne heitä ohjataan. Ja tämä väline on erittäin hyvä ja hyödyllinen tällaista, tällaisia tilanteita varten. Ja viimeinen äh, ai, kuva tässä on muita tarpeita varten tieliikenteen hallinnointia, Äh, kun jotain tapahtuu, niin silloin on käytettävissä sovellus, jolla voidaan suoraan zoomata sinne alueelle, missä ongelma on, ja tehdä päätöksiä sen pohjalta. Puhun myös hieman tästä sähköisestä vinjettiä, vinjetistä. Tässä on käytössä tiettyjä teknologioita. Puolassa meillä on tällä hetkellä raskaiden ajoneuvojen osalta ajotietokeräysjärjestelmä. Sellaisen laitteen kato, joka löytyy itse ajoneuvosta. Minulla oli tässä oikein kivat kaaviot, mutta ne eivät nyt toimi tällä tietokoneella. Mutta lyhykäisesti voin kertoa teille, että eurooppalainen sähköinen tietullijärjestelmä on sellainen, että me haluamme yhtenäisen järjestelmän ja yhteensopivuus kuluttajan näkökulmasta on tässä aivan avainasemassa. Liikenne sujuu vapaasti, meillä on yhtenäinen jatkuva palvelu ja tässä on yksi ainokainen tietullisopimus. Ja toimittajan puolelta sitten on tekninen yhteensopivuus, proseduurien yhteensopivuus ja hyvä turvan on Eli ajoneuvojen suoja toimii tässä. Kaupallinen ajoneuvo öö, menee hakemaan lastia. Tämä tehdään kaikki öö, sähköisessä ympäristössä, sitten rekisteröidään, ajoneuvo kulkee tämän tullialueen läpi, se rekisteröidään, se luo, ajoneuvo luokitellaan ja sähköisesti sitten myös nämä maksut kerätään. Ruuhkamaksut. Tässä on hyviä ja huonoja puolia, sosiaalisia ja taloudellisia seikkoja. Ne ovat tärkeitä tekijöitä tässä sen osalta, miten ihmiset näkevät tämän hinnoittelun. Laajalti hyväksytään ruuhkamaksut. Vain siinä tapauksessa, jos puhutaan julkisten infrastruktuurin rahoittamisesta, muuten ihmiset vastustavat tätä aika laajalti. 2014 me teimme jotakin tutkimuksia Espanjassa. Ja lopuksi vielä kerto, kertoisin teille, että 36 prosenttia vastaajista haluaisi käyttää tällaisia maksuja saasteiden haittojen vähentämiseen – Ja tällä tavalla voitaisiin myös infrastruktuurihankkeisiin kerätä paremmin maahan. 29 prosenttia vaatii sitä, että, tai sanoo, että tällä tavalla voitaisiin parantaa myös julkista liikennettä ja parantaa infrastruktuuria. Ja viimeinen kalvo sitten. Hyvin nopeasti näytän teille tämän politiikan, joka liittyy tähän liikennerajoituksia pitäisi mieluummin käyttää näiden tietullien sijaan. 18 prosentilla ei ollut mitään vastausta tähän. Tämä on haaste meille tutkijoille, koska ihmisillä ei ole oikeastaan mitään aavistustakaan siitä, mitä nämä eri toimet tarkoitavat. Ja niillä ei ole mitään näkemystä tietulleista. 39 prosenttia sanoi, että he maksavat jo aivan riittävästi, joten nyt ei mitään ruuhkamaksuja enää tarvita. Ja aina jatkuvat tullit tai maksut johtavat vain epätasa-arvoisuuteen. Ja myös hyvin monet sanovat, että tämä on tehotonta toimintaa. Kiitos. Nyt viimeinen esitys, joka on Claire de pääosasto Move. Äh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin siitä, että saan puhua viimeisenä, sillä tiedätte, että usein minulla on taipumuksena puhua liikaa, ainakin tällä kertaa, milloin täytyy keskittyä siis avainkysymyksiin. Te tiedustelitte, äh, voisinko kertoa hiukan tästä äh, CSS-foorumista. Se on ähm, yhteinen järjestelmä. Me olemme puhuneet hyvin paljon äh, jo automaattisista ajoneuvoista, mutta emme puhuneet tällaisista osuuskuntamallisista ajoneuvoista. Kyseessä eivät siis tässä yhteydessä ole autot, vaan ajoneuvot, jotka eivät vain keskenään kommunikoi, vaan myöskin kommunikoivat muiden tienkäyttäjien kanssa, muiden autojen, moottoripyöräilijöiden ja niin edespäin. Ja tämän lisäksi ne myöskin keskustelevat tieinfrastruktuurin kanssa, siis ähm, liikenteen hallinnan kanssa. Me olemme paljon tehneet töitä tässä kysymyksessä viime aikoina ja näin täällä salissa jo pari kollegaa, itse asiassa kolme, jos laskemme Erikin mukaan, jotka ovat tehneet äh, läheisesti yhteistyötä tämän foorumin parissa kanssamme. Ja sanoisin, että hyvin paljon asiantuntijoita, jos voimme itseämme sellaisena pitää, on ollut mukana työssä. Ja olen sitä mieltä, että tätä keskustelua on aivan ehdottoman tärkeää käydä, ei vain meidän teknisen puolen edustajien kanssa, vaan myöskin poliittisten päättäjien kanssa, joten, jotta heidän tietoisuutensa kasvaisi. Siksi olemme tyytyväisiä siitä, että julkinen sektori on mukana. Julkisen sektorin on tärkeää tietää näistä kehityskuluista, jotta se voi tiedostaa, mitä on tulossa, ja jotta se voi myöskin ohjata innovaation meille tulevaisuudessa tarjoamia mahdollisuuksia. Meillä on siis kaksi aihetta, automaatio 10-20 vuoden päästä, erilaiset kooperatiiviset mallit. On hyvin vaikea ennustaa, kuinka tämä tulee tapahtumaan. Tämä kaikki tulee toteutumaan, mutta kuinka on paljon vaikeampaa ennustaa. Tiedämme, että digitalisaatio muuttaa kaiken. Muutama viikko sitten me saatoimme keskustella keskenämme tiedonvaihtojärjestelmistä ja datan roolista siinä. Tässä on sama kysymys käsillä. Meille erityisen tärkeää on meidän näkökulmastamme DG Movin kohdalla erityisesti se, että voimme käsitellä tätä kautta ruuhkautumista, tieturvallisuutta ja muita tämän kaltaisia politiikan aloja, mutta sen lisäksi teollisuuden ja suuren yleisön ja tutkijoiden täytyy ymmärtää ja poliitikkojen täytyy ymmärtää, minkä tyyppisiä palveluja me oikein haluamme tällä teknologialla tarjota. Me myöskin käsittelemme teollisuusulottuvuutta jonkin verran tänään. Tämä on valtava mahdollisuus, erittäin avainasemassa koko sektorilla. Meillä on hyvin paljon teollisuutta ympäri maailman ja Euroopassa itse asiassa tilanne ei ole niinkään huono. Meillä on hyvin aktiivista teollisuutta joillakin aloilla, eh, hyvin aktiivista sitten joillakin toisilla aloilla myöskin, mutta meiltä on puuttunut yhteinen näkemys. Yhteinen näkemys siitä, koska haluamme tämän siirtymän tapahtuvan ja millä ehdoilla. Näitä kaikkia kysymyksiä ajatellen me olemme luoneet tämän foorumin, joka mielestäni on hyvin toimiva väline. Voimme sen kautta arvioida järjestelmien toimivuutta ympäri Euroopan. Sanoisin, että viime vuoden suuren työn seurauksena meillä on nyt kuva teollisuuden tilanteesta. Tässä on ero. Korostan, että kyseessä ei ole vain autoteollisuus. Eri teollisuuden edustajat ovat sanoneet, että vuoteen 2019 mennessä olisivat valmiita ottamaan teknologian käyttöön. Kyseessä on hyvin paljon vielä avoimia kysymyksiä, mutta ne eivät ole teknisiä kysymyksiä. Mutta muita kysymyksiä. Tässä sanottiin, että tietosuojaa täytyy ajatella. Edustaja Ertog, kyllä meillä on puitteisto, jo tätä varten parlamentti hyväksyi sen tietosuojan osalta viime viikolla. Mutta on yksi asia tietää, mitä periaatteita tarvitsemme. Ja toinen asia ymmärtää, kuinka tämä käytännössä tulee toimimaan, minkälaisia operatiivisia vaatimuksia meillä tulee olemaan. Esimerkiksi kun minä olen ajoneuvossani ja me puhumme erilaisista tiedoista, nämä keskenään yhteydessä olevat ajoneuvot jatkuvasti lähettävät välillään tietoa. Kyseessä ei ole se, että voisimme valikoida, että tämä tieto lähetetään, tätä ei joka ikinen sekunti ja hetki tietoa lähtee ajoneuvosta. Ja meidän täytyy luoda järjestelmä, jossa kuljettaja voi päättää, haluaako hän muiden voivan paikantaa hänet. Ja meidän täytyy pohtia tätä paikannusta esimerkiksi tiettyjen palveluiden yhteydessä. Nyt ähm, haluaisin puhua hiukan kontekstista. Komission sen on puhunut hiljattain äh, Ähm, tieturvallisuudesta kuva ei ollut kovinkaan myönteinen tänä vuotena ja kyseessä on toinen tällainen vuosi peräjälkeen. Me haluamme siis keskittyä niihin palveluihin, jotka parantavat tieturvallisuutta. Meillä on satoja mahdollisia palvelumalleja ja me pyrimme saamaan yksimielisyyden foorumillamme yli sadan toimijan kesken sodan toimijan ja paikallisen aluetason viranomaisen ja palvelun tarjoajan välillä siitä, mitä me haluamme. Ja sanoisin, että meillä on noin kymmenen sovelluksen lista. Ne liittyvät hyvin läheisesti tieturvallisuuteen, mm, ennakkovaroitukset ruuhkista, ennakkovaroitukset lähestyvästä ajoneuvosta, niin edespäin, niin edespäin. Me haluamme siis tässä luoda yhteyden näiden kaikkien tavoitteiden ja järjestelmän toimeenpanon välille. We talked about automation today also. Puhuin paljon automaatiosta tänään ja viesti, joka teille haluan välittää, on se tämän kollega tutkimuskeskuksesta jo esitteliikin kuvassa. Todellakin meillä on kuva siitä, että nämä keskenään kommunikoivat järjestelmät ja automaatio toteutuvat yhtä aikaa. Vain yhdessä käytettyjä ne voivat tarjota mahdollisimman paljon lisäarvoa. Eli pelkkä automaatio ei riitä. Automaatio yksinään ei tule kysymykseen, että niin tämä johtuu kahdesta kysymyksestä. Taisi olla edustaja De joka ilmailun mainitsi kun henkilö matkustaa lentokoneella, hän haluaa tietää, että lentokone, jossa hän matkustaa, voi kommunikoida lennonvalvonnan kanssa. Ja sama koskee myöskin automaattisia ajoneuvoja. Tämän lisäksi, ja tässä pääsen nyt liikenneulottuvuuteen takaisin, ajoneuvot eivät vain ne eivät kulje missä tahansa. Ne kulkevat teillä, mutta myöskin tien ulkopuolella. Meillä on liikenteen hallintajärjestelmiä, meillä on sääntöjä, joita ei ole Euroopan tasolla määritelty, mutta ne on, ovat määritelleet henkilöt, jotka ovat vastuussa paikallisesti, alueellisesti. Kyllä todellakin meidän täytyy varmistaa se, että liikenteestä vastaavat tahot ovat tietoisia siitä, kuinka tämä kaikki toteutetaan meillä on haavoittuvaisia kuluttajia, meillä on Ähm, maantieteellisiä alueita, joissa haluamme paljon enemmän kiinnittää huomiota turvallisuuteen, koska siellä sijaitsee koulu tai jotakin. Kaikki nämä asiat täytyy voida ottaa huomioon. Mikä sitten on ollut meidän työmme tulos? Työn tulos on ollut, kuten mainitsin, se, että olemme määritelleet meidän mielestämme tarpeellisten sovellutusten sarjan, joka pitäisi ottaa käyttöön ensimmäisenä. Siis 2019 tämän tyyppiset palvelut pitäisi ottaa ensimmäisenä käyttöön. Niin me olemme myöskin yhteensopivuuskysymyksiä käsitelleet. Te mainitsitte tämän jo automaation osalta aikaisemminkin, sillä luonnollisesti eivät vain autot ylitä rajoja tai ajoneuvot tule muista maista. Kaikkien ajoneuvojen pitää pystyä siis kommunikoida keskenään. Ja yhteensopimus koskee myöskin palvelutasoa. Tässä puhuttiin puhelimista. Kun henkilö käyttää puhelinta, hän ei välitä, käyttääkö matkapuhelinverkkoa vai wifi-verkkoa. Hän vain haluaa käyttää puhelintaan. Ei hän välitä teknologiasta ja näin on myöskin mm, kommunikoivien järjestelmien kohdalla. Me haluamme voida käyttää niitä, uusia ratkaisuja on tulossa, toivottavasti myöskin 5G, erittäin hienoa, mutta meidän täytyy turvata nyt siihen, minkälaisia malleja meillä on jo olemassa. Tämä raportti hyväksyttiin yksimielisesti. Minulla oli mahdollisuus vierailla myöskin oikeudellisten asioiden valiokunnassa muutama kuukausi sitten, ja haluaisin ehkä tässä yhteydessä mainita, että yli 300 henkilöä tuki tätä asiakirjaa komission asiakirjaksi. Tilanne ei ole siis kovinkaan huono. Me haluaisimme tämän vuoden kolmannella neljänneksellä edetä CITSn osalta ja verkkojen Euroopan osalta. Tehän olette tässä viitannut myöskin Yhdysvaltoihin ja horisontti 2020, mutta sanoisin, älkää tarkastelko vain yhtä instrumenttia. Verkkojen Eurooppa esimerkiksi, me olemme tänä vuonna 70 000 euroa osoittaneet verkkojen Euroopan yleiseen rahoitukseen, josta 100 000 oli yleisen rahoituksen. Me tiedämme, että jäsenmaat toimivat aivan samoin, eli tilanne ei ole niinkään paha lopulta. Ja sitten vielä viimeinen asia, me tulemme tekemään yhteistyötä teollisuuden kanssa ja jäsenmaiden kanssa äm, CITSn parissa delegoitujen säädösten tiimoilta töitä tämä on hyvin varhainen vaihe, joten en halua vielä mennä liempitelle, mutta tulen pitämään teidät ajan tasalla myöhemmin. Kiitoksia. Tässä olivat nyt sitten nämä alustukset. Kysymyksiä saa taas esittää. No niin, Wim van de Kamp. Arvoisa puheenjohtaja, rehellisesti sanottuna Olen äimistynyt kaikista tästä datasta, tiedosta, mahdollisuuksista. Tämä on aivan uskomatonta. Aloitimme tänään kello yhdeksältä ja olen edelleen täällä. No, minulla on nyt joka tapauksessa kolme kysymystä. Ensinnäkin herra Samsonille. Minkä vuoksi meillä ei vieläkään ole pieniä sähköisiä akkuja? Kuka tätä kaikkea blokkaa? Me voimme tehdä kaikenlaisia asioita, mutta näyttää siltä, että autoihin ei löydä, löydetä pienoisia, pieniä sähköakkuja. No, jotkut sanovat sen, että fossiilisten polttoaineiden ö, ala blokkaa tätä, mutta minä en usko tätä. Miksi meillä ei ole näitä pienakkuja? Herra Vogelille, te tulette OECDstä. Siihen kuuluu paljon enemmän maita kuin pelkästään Euroopan unioniin. Missä EU on tässä kaikessa? Äh, edustaja Depre sanoi, että me olemme ihan hyvässä asemassa tässä, mutta olemmeko me näin hyvässä asemassa, koska teillähän on Google ja kaikenlaista, mutta onko EU nyt hyvillä kantimilla tässä? Minusta edelleen vaikuttaa siltä, että 28 jäsenvaltiota yrittävät kaikki yksin keksiä tämän äh, itseohjautuvan auton. Saksa tässä on tietysti johdossa, mutta kun puhutaan todellisesta, aidosta yhteistyötä, yhteistyöstä en ole laisinkaan niin innostunut asian suhteen. Sitten Robert Sofka, tällainen filosofinen kysymys teille. Jos omistatte oman autonne, niin se on yksi asia. Jos asut, asutte kaupungissa, Rotterdamissa, Amsterdamissa, Berliinissä, niin silloinhan on hyvin helppoa käyttää modernia julkista liikennettä. Jos asuu toisaalta sitten maaseudulla, jopa Alankomaissa, mutta myös Puolassa, niin auto, oli se sitten sähköinen tai ei, se on edelleen tällainen vapaud- vapautta tuova väline. Ja jos tätä nyt kuuntelen tässä koko päivän, niin näyttäisi siltä, että tällainen yksilöille, yksilöille omistama auto on mennyt aikaa. Me olemme näköjään kaikki mennessä menossa yhteiskuljetuksiin. En ole oikein varma, innostuvatko äänestäjäni tästä. Kyllä sinä näin voi tietysti sanoa. Nyt Ismail Ertung. Ja Kiitos. Wim, nyt tiedät miksi puheenjohtaja asuu kaupungissa eikä maaseudulla. Viking. Niin, koska hän alkaa taas puhua polkupyöräilystä. Okei. Okay. Um, niin, no ehkä ensi kerralla sitten taas. No nyt minulla olisi kuitenkin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, Rova Debre, kiitos tiedoista. Minä kuuntelin teitä hyvin tarkkaavaisesti tietosuojan osalta, mutta en kuitenkaan voinut kuulla, mikä on teidän mielipiteenne – tiedon omistajuudesta, kenelle viime kädessä tiedot kuuluvat. Kysyn tätä erityisestä syystä. Viimeisessä Frankfurtin autonäyttelyssä olin äh, paneelissa mukana, jossa oli monia mielenkiintoisia henkilöitä eri sektoreilta. Ja siellä tämä kysymys nousi esille. Vakuutukset, valmistajat, asiakkaat, kenelle meistä kuuluu tämä tieto – lainsäätäjänä me joudumme päättämään puitteista tälle, koska muuten seuraa harmia. Me haluamme suojautua hakkeriskuilta. Se ehkä menee liian pitkälle, mutta siitä nyt haluaisin voin puhua. Mutta sitten herra Vöge, herra Vöge, olemme voineet tutkia asioita ja Saksan liittoministeri, joka käsittelee tutkimusta ja energiaa, on teettänyt selvityksen Fraunhofer-instituutissa. Ja tuossa tutkimuksessa Fraunhofer-instituutti ehdottaa tällaista evoluution perustuvaa lähestymistapaa, eli että suoraan pitäisi ottaa käyttöön tällainen täysin itseohjautuva ajaminen jotta voitaisiin testata sitä kaupunkiliikenteessä. Mitä ajattelette asiasta? Onko tämä meistä järkevää? Siis ei se, että pikkuhiljaa siirtyisimme kohti eh, tällaista täysin automatisoitua, nyt eh, heti täyslaidallinen eh, näin kevyesti sanottuna. Olisiko tämä teistä hyvä ajatus? Mitä ajattelette asiasta? Danke sehr, dass ich... Ja muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Minä itse nyt sitten sitä vielä kysymyksen. Nyt on tällaista epäreilua kilpailua teiden ja rautateiden välillä. Meillä on Euroopassa kaikkialla tällainen rautatie käyttömaksu, mutta ei tiemaksua. Tässä, tällaisessa yhteydessä aina kiittelen Sveitsiä. En nyt suinkaan kiittele näitä suunnitelmia, joka koskevat jotain tienkäyttömaksua, kun heillä on olemassa kuorma-autojen käyttömaksu, joka koskee kaikkia kuorma-autoja, joiden paino on yli 3,5 tonnia, se koskee kaikkia teitä. Se, ei johtanut, se oli johtanut siis siihen, että siirryttäisiin moottoriteiltä maanteille tai pienemmille teille. Me kävimme valiokunnan matkalla Espanjassa, ajoimme uutta moottoritietä linja-autolla. Tietysti moottorit oli rahoitettu EUn varoin. Puolen tunnin välein tuli rekka vastaan. Sitten katsomme vanhaa moottori, ma- maantieteen, ja siellä oli pelkästään rekkoja, pelkästään kuorma -autoja. Me siis rahoitamme infrastruktuuria ja sitten luomme rahoitusinfrastruktuurin, jota ei käytetä mutta kukaan ei ole niin tyhmä, yksityishenkilönä kukaan ei tekisi näin, mutta politiikka pystyy tähän. Siksi kysymykseni teille, miksi ette heti alusta lähtien silloin, kun teille ottanut käyttöön tämän myönteisen kuorma-auto- tai rekka-auto tiemaksujärjestelmän Sveitsissä. Miksi ette siirtäneet sitä välittömästi äh, henkilöautoihin? Silloin ei olisi ollut tätä siirtymisvaikutusta muille teille. Ja sitten olisi voinut ehkä katsoa sitä, että tätä olisi voitu hienosäätää tiettyinä aikoina ja niin edelleen. Mutta ensimmäinen askel olisi ollut, että se, oli, se olisi pätenyt kaikkialla samalla tavalla kuin rautateidenkin osalta. Ja kun Sveitsi on esikuvallinen rautateiden osalta, niin tämä oli siis nyt minun kysymykseni. Dominik Lee on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Merci, monsieur président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi tekisin huomion, joka on yleisluontoinen eikä erityisesti liity vain liikennealaan, mutta nämä katkokset, kun tapahtuu katkos yhteiskunnassamme, tämä aiheuttaa ongelmia. Meidän täytyy löytää talouden malli ja säätelyä katkoksia varten autonomisesti tämä yleensä tapahtuu. Säätely vaatii puolestaan paljon enemmän aikaa. Siksi minä haluaisinkin tietää, onko nyt aivan sovellista, että tämän alan toimijat sanovat meille, että 20 vuotta mieltä menee aikaa. Mielestäni meidän pitäisi ryhtyä säätelytyöhön ja ryhtyä siihen heti. Ja sitten meillä on toinen kysymys, Ismail Ertokin kysymyksen kaltainen, tämän itseään ohjaavan ajoneuvon suhteen meillä on kaksi erilaista mallia, riippumaton ja progressiivinen malli Ähm, suuret eurooppalaiset toimijat tällaisen progressiivisen mallin, kuten BMW, ovat tuoneet. Eli vuosi vuodelta ne tekevät lisää uudistuksia, jotka johtavat yhä suurempaan ja suurempaan autonomiaan. Ja mm, tämä on hämmästyttävää, että tämä ei ole aiheuttanut suurempia ähm, yhteiskunnallisia väittelyjä koskien mm, nopeuden säätöä tässä yhteydessä auton valmentajat ottavat pikkuhiljaa vuosi toisensa jälkeen uusia järjestelmiä käyttöön, ja niistä ei olla keskusteltu, ne eivät aiheuta keskustelua. Esimerkiksi nämä automaattiset 50 kilometrin nopeutta kulkevat ohjausjärjestelmät, eivät ne ole aiheuttaneet mitään erityistä säätelyä ei, eivät jäsenmaiden tasolla eivätkä Euroopan unionin tasolla varsinkaan. Ja sitten meillä on Applen ja Googlen kaltaisia suuria toimijoita, jotka tarjoavat aivan uudenlaisia järjestelmiä. Ja tässä todellakin syntyy ja herää kysymys uudenlaisista säätely- ja talouden malleista. En usko, että tässä pikkuhiljaa majoneesia valmistavat autoteollisuuden edustajat, kun hitaasti vispaavat eikä mitään tapahdu, saavat juurikaan mitään aikaan. Tässä yhteydessä suurta globaalia muutosta pyrkivät auton valmistajat pikkuhiljaa tuomaan. Eikö nyt olisi, ja tämä minun kysymykseni, eikö nyt olisi meidän eurooppalaisten omien auton valmistajien aika kiinnostua tällaisesta muutoksen tekevästä mallista sen sijaan, että pikkuhiljaa toisivat näitä uudistuksia markkinoille. Ja toisekseen, mikä on amerikkalaisen infrastruktuurin talousmalli? Tässä viittaan siihen, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat. Tässä me vielä pohdimme fyysisen infrastruktuurin talousmallia. Kyllähän tämä on mielenkiintoista, siis kuka rakentaa tiet, kuinka niitä käytetään, kuka niistä maksaa, niin edespäin, näin edespäin. Näemme kyllä, että tässä politiikan oveluus on toisaalla, kun pyrkii löytämään rahoitusta ja hen- sitten käyttäjät toisaalla he eivät haluaisi maksaa, mutta tämä digitaalinen infrastruktuuri, joka fyysisen infrastruktuurin rinnalle syntyy, joka tekee mahdolliseksi sen, että no tämähän nyt kuljettaja maksaa, käyttäjä maksaa, mutta joka tekee mahdolliseksi sen, että ajoneuvo on yhteyksissä muihin ja ohjaa itse itseään kuka maksaa tästä infrastruktuurista? Mikä talouden malli sen taustalla tulee olemaan? Me emme onnistu fyysistä infrastruktuuria rahoittamaan, joten kuka tämän numeerisen digitaalisen infrastruktuurin sitten tulee maksamaan? Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys, kun ajattelemme itseään ohjaavia autoja ja niiden malleja. Kiitoksia. Ja nyt sitten vastauksiin. Eruksi, aluksi herra Samson. I think the guilty part is... Niin, syyllinen näihin pieniin sähköakkuihin on Michael Faraday. Tämä kaikki juontaa juurensa kemiaan ja sähkön tuotantoon. On sellaisia sähkökemiallisia järjestelmiä, jotka periaatteessa voivat olla hyvin pieniä, mutta ne myös kuumenevat kovasti. Jos on pieni pieni parissa tai akku, se tarkoittaa ympärilleen suuren jäähdytysjärjestelmän. Nyt me odotamme erilaista kemiaa joku kaunis päivä se ilmiintyy, en tiedä mistä tai milloin, mutta varmasti se, sitä, se tulee ö, tähän maailmaan. Tämä on aivan luonnollinen tapa. Sitten nämä muutamia yleiskommentteja siihen, No, kun kysyttiin, että miksi emme tee jotain muuta tällaisessa taloudellisessa mallissa. Jos teillä on viisi asiantuntijaa paikalla, he antavat seitsemän erilaista vastausta siihen, miksi pitäisi tehdä tai miksi ei. Minun mielestäni oikea tapa eteenpäin on erilaisten testien ja kokeiden kautta hyväksytään niitä, ne asiat, joita emme tunne. Me emme voi ennakoida, mutta me voimme mallintaa. Tehdään kohtuullisen kokoisia mallinnuksia ja kokeita ja sitten me tiedämme, meidän ei tarvitse oppia kaikkea kantapään kautta. Kiitos nyt Tom Föge. To answer the question um, from Mr. De Camp. Vastasin Dekampin kysymykseen liittyen um, OECDn jäsenyyteen Euroopan unionin maihin ja siihen, kuinka näen Yhdysvaltain toiminnan. Yksi suuri ero luonnollisesti on se, että päinvastoin kuin Euroopan unioni, kansainvälisen liikennefoorumin mandaatti ei ole luoda säätelyä tai lainsäädäntöä. Me olemme ajatushautomu, pyrimme katsomaan kristallipalloon ja löytämään ratkaisuja siitä, kuinka pääsisimme parhaalla tavalla eteenpäin. Minulla on jonkin verran huolia, kyllä. Minä olen ollut mukana Euroopan unionin rahoitteisissa projekteissa urani alkuvaiheissa melkoisen kauan aikaa. Erityisesti automaation alalla olin vuonna 2001-2007 monissa projekteissa mukana. Monet näistä ovat nyt jatkuneet ja toteuttavat vieläkin melko samantapaista työtä. Ja niiden osalta edistys on ollut melkoisen hidasta. Vuosista 2001 vuoteen 2006 asti olin mukana näissä projekteissa, enkä olettanut, että joutuisin uudelleen autojen, ajoneuvojen automatisointiprojekteihin mukaan, kun emme kuvitellut, että pääsisimme mihinkään tällä alalla. Ja Google puolestaan halusi vain kokeilla, onnistuuko. He ajattelivat, että hiukan rahaa saattaa mennä hukkaan, mutta sitten ainakin saataisiin tietää, onko järjestelmä toimiva. Tämä oli erilainen lähestymistapa. Ehkäpä meidän pitäisi toimia samoin. En ole varma ähm, tilanteesta. Amerikkalainen malli on hyvin dominoiva tällä hetkellä ja ähm, ehkäpä meidän pitäisi toimia sen mukaan. Ehkä 20 vuoden päästä me jonkin verran voimme puhua päällekkäisyydestä. Minua huolestuttavat tämänkin kaltaiset lausunnot ja mielestäni meidän pitäisi välttää sitä, että Euroopan autovalmistajista tulee seuraava Polaroid tai Nokia. Tämä on selkeästikin ongelma. Hallinnon puolelta vaikuttaa siltä, että he taistelevat pysyäkseen mukana ja meidän pitää pohtia sitä, kuinka säätely voi toimia. Ehkäpä tässä datan käyttö voi auttaa. Sitten edustaja Ertog esitti kysymyksen. Olen hyvin häpeissäni, en ole tästä tutkimuksesta koskaan kuullutkaan ja kyllä etsin sen Googlesta heti käsiini, että voin sen nähdä. Mielestäni tämä on erittäin hyvä ajatus, eikä ehkäpä ei kaikkein ruuhkaisemmassa kaupunkiliikenteessä. Uskoakseni on hyvä ajatus, ettemme perinteisten autonvalmistajien mm, ratkaisua käytä ja etene askel askeleelta. Ehkä meidän pitäisi todeta ennemminkin, että kokeillaan tätä. Ruotsissa on melko paljon kokeiltu itseään ohjaavia autoja kaupunkien ulkopuolella liikenneväylillä. Olemme kuulleet tästä aikaisemminkin, teemme työtä tämänkin parissa. Todennäköisesti automaatti ohjatut rekka-autot, moottoriteillä ovat kaikkein yksinkertaisin esimerkki tästä. Jos siirrymme muun tyyppisille tieväylille kaupunkialueen ulkopuolella, uskon, että teknologia on sitäkin varten jo valmiina. Säätelykin pitää olla valmiina, mutta jos politiikan laatijat toteavat, että me haluamme, että kokeilla, voimme kokeilla sitä säätelyn puitteissa. Sitten meillä on vielä avoin kysymys siitä, onko teknologia valmis. Meillä on vielä tilanne, jossa kaikkein ruuhkaisimmat kaupunkialueet eivät ole välttämättä valmiita. En ole varma, onko meillä valmista teknologiaa niiden kattamiseksi. Tämä voitaisiin todennäköisesti tehdä turvallisesti, mutta monella alueella tämä tarkoittaisi sitä, että liikennenopeus oli hyvin matala ja ajoneuvot eivät aina tietäisi, kuinka toimisivat, jotta tilanne olisi turvallinen, jotta ne eivät, ja ne eivät sitten ehkä liikkuisi pitkään aikaan lainkaan. Ne kyllä oppisivat. Mutta tämä on kaikkein äärimmäisimpiä esimerkkejä. Minä sanoisin, että meidän pitää vain todeta, että kokeilemme tätä. Ja nyt Rafael Kessli. Kiitos kysymyksistä, herra Kraama, joka liittyy tähän maksuun kuorma-autoille, joka Tämä perustuu Alppien suojelulainsäädäntöön ja siksi raskaan liikenne joutuu tämän maksun maksamaan enemmän ja, ja raskas liikenne kantaa vastuunsa myöskin ulkoisista kustannusvastuunsa ja tämä on 1,5 miljardia ja nämä rahat menevät takaisin liikenteeseen. Miksi ei ole koko maan kattavia maksuja heti alusta lähtien politiikka? politiikan antamalla äh, lähtökohta oli se, että olisi tällainen moduulikohtainen lähestymistapa lähdetään liikkeelle sellaista pienestä vaihtoehdosta. Ongelma kuitenkin on siinä, miten ihmiset hyväksyvät tällaisen tienkäyttömaksun tai liikkuvuusmaksun, koska on vaikea että väestö ensin, mikä on hyöty tässä, eikä ole olemassa mitään viiten mallia, josta voitaisiin nähdä, miten tätä jossakin on jo kokeiltu. Meidän kannaltamme olisi ollut äh, paras äh, tällainen hyvä ratkaisu tämä kaiken yleisesti kattava maksu, se ei vaan aikavälillä kypsä sille. Kuormatyön osalta <clears throat> tämä olisi 24 tuntia, yksityisautot ovat 23 tuntia kuor- tallissa, joten nyt on olemassa monia tietoja, joita kerätään autoista ja ne käytöstä eivät ole saatavilla välttämättä. Kysymys on tietosuojasta ja yksityisyydestä, jotka täytyy ratkaista, mutta uskomme, että itseohjautuvilla – Äh, itseohjautuvan ajamisen kehittyessä, että tämäkin on voida ratkaista, mutta nyt jo sunnuntaina oli lehdissä nähtävissä se, että äh, Sveitsin hallitus tulee vielä tämän vuoden alkupuolella tekemään päätöksen, joka liittyy siihen, miten näitä malleja toteutetaan ja mikä tulee olemaan liikkuvuuden äh, hinta, minkälaista hinnoittelua sille tehdään, tulee olemaan pilottihankkeita ja sitten, sitten nähdään, mikä näistä malleista olisi kaikkein soveliain. Kiitos. Nyt Rova Zovka. Uh, uh, Mr. Van, uh, Van de... Kiitoksia herra Van der Kempille. Haluaisin hyödyntää mahdollisuutta kertoakseni teille, että minä asun Varsovan lähiössä ja olen riippumaton autosta, uskokaa tai älkää. Haluaisin nähdä jonkinlaisen sähköisen raitiovaunun tai jonkun muun tällaisen. Tässä lasten koulukutukseen menee paljon aikaa päivittäin, mutta no, mitä tässä nyt voi tehdä? Aivan niin kuin alakomaissakin. Kenties voimme ottaa askeleen taaksepäin, palata ö, esimerkiksi pyöräilyyn, mutta meidän täytyy hyödyntää myös tämänhetkistä kyberrealiteettia ja ö, ja käyttää tätä kyberliikkuvuusmahdollisuutta niin, että voidaan ajoittaa nämä matkat, kun täytyy mennä töihin, niin sitten voi vaan tarkistaa, että mikä on seuraava käytettävissä ole ajoneuvo jakaa se naapurin kanssa. Jokapäiväisesti ei tarvitse, tai aina ei tarvitse omistaa omaa autoa, vaan voi jakaa ajoneuvon. En usko, että koskaan, koskaan pääsemme eroon lähiöistä. Ja ihmiset voivat käyttää sähköautoja ja voivat olla osittain riippumattomia, mutta voi pyörällä tai siitä voi omistaa tämän perinteisen ajoneuvon. Tämän vuoksi eurooppalainen verkosto on niin moninainen. Eri maiden välillä on paljon eroavaisuuksia ja epätasa-arvoa. Alakomaissa ollaan paljon pitemmällä. Ja äh, todellakin infrastruktuuri on hyvin hajanaista. Se ei ole valmista automatisaatiota varten. Meidän täytyy miettiä, miten tämä kaikki voidaan hoitaa. Kiitos vielä lopuksi Claire Debré. Okay, concept of uh, ownership. Omistajuuden käsite on me olemme pyrkineet käyttämään, mutta nykyisin meillä ei ole olemassa mitään lainsäädännöllistä tekstiä, joka käsittelisi tätä käsitettä. Eli palaan tässä nyt tietosuojaan. Tietosuojan alalla teillä on jotakin hyvin tärkeää. Kyseessä on tiedonlähteen suostumus, aina kun on tunnistettu, että luodaan sellaista tietoa, jossa on myöskin henkilökohtaista tietoa, ajajan tai tiedon synnyttäjän täytyy voida ratkaista, jaetaanko tämä tieto vai ei, kyllä tai ei. Tämä oli siis osa foorumimme tekemän analyysin työtä. Tämä on melkoisen kattava kysymys. Tämän jälkeen meillä on operatiivisia kysymyksiä. Pitääkö meillä on jonkinlainen nappi, jota painamalla tiedonjaolle matkustajia voi antaa suostumuksensa ja pitääkö meillä on lisänappi, joka kertoo, haluaako matkustaja tietyn tiedon jakaa vai ei tässä on ehkä lisätiedon paikka. Kun vartailemme eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä, emme saa unohtaa, että Yhdysvalloissa yritykset eivät vielä kauppaa ajoneuvoja. Vielä näin ei tapahdu, todennäköisesti pian näin tapahtuu, mutta he eivät vielä näin tee. Minä en nyt halua ajoneuvon valmistajien suulla puhua, mutta uskoakseni ajoneuvon valmistaja ei myöskään halua riskeerata mainettaan saattamalla markkinoille sellaisia tuotteita, jotka eivät ole 200 prosenttisen varmoja. Ja meillähän on Euroopassa tällainen pitkälleen turvallisuuden traditio. Me haluamme teknologian tuloksia, mutta turvallisella tavalla. Me emme halua, että tie, liikenneturvallisuus huononee tämän vuoksi. Tämä täytyy ottaa huomioon. Tietenkin yhdysvaltalaiset yritykset ovat äh, tavoituneet näihin kumouksellisiin keksintöihin ja meidän täytyy olla myöskin hiukan rohkeampia Euroopan tasolla, mutta emme saa unohtaa näitä argumentteja. Danke sehr. Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä keskustelu. Haluan kiittää alustajia ja läsnäolleita henkilöitä, jotka esittivät kysymyksiäkin ja, ja näin. Tämänpäiväinen istunto on nyt sitten päättynyt. Toivotan kaikille mukavaa iltaa. Kiitos. Seuraava kokous on torstaina 12. toukokuuta kello 9. Ja silloin me äänestämme Libe-valiokunnan mietinnöstä poikkeuksellisesti siis torstaina 12. toukokuuta kello 9.